sanoa, miten se tarkoittaa. Sehän tulee, se määritelmä sitten tietenkin vaikuttaa kaikkien meidän oikeu- oikeuksiimme. Tietysti tekijänoikeuksien oma omistajien etujen mukaistahan on tietysti se sitten, että siihen saadaan asianomainen, asianmukainen määritelmä. Yksi seikka vielä siihen asialistaan, jota äsken kuvailitte. Jokainen teidän pöydältänne lähtevä asiakirja on, on saa sisältöä ja sävyään tietystä asiasta. Sillä tarkoitan Kysymys siis tämän vaikutusanalyysin, vaikutus, vaikutusarvioinnin tärkeämpää määrittelyä ja tehokkaampaa soveltamista. Sitähän jo käytetään nyt, nytkin Euroopan parlamentissa, mutta ei se ole vielä oikein saanut asianmukaista muotoaan. Kuten tiedätte, meidän poliittinen ryhmämme EPP on sitä sen kannalla, että joku puolueeton elin suorittaisi tämän vaikutuksen arvioinnin. Eh, jossa sitten punnittaisiin tämän lainmukaisuutta samalla. Onko, onko teillä jotakin eh, ehdotusta tältä, tästä asiasta luvassa ja milloin, jos on? Kiitoksia sitten edustaja Wikström. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Haluan toivottaa komissaari Barnier teidät äh, sydämellisesti tähän valiokuntaan. Toivottavasti tulemme näkemään teitä useamminkin, koska teidän portfoliosalkkuunne kuuluu monia asioita, joita, joista mekin olemme kiinnostuneita, joten olette tervetullut uudestaankin tänne. Mitä tulee tekijänoikeuksiin, olen tavannut useita sidosryhmiä, järjestöjä, kirjailijoita ja niin edespäin sen jälkeen, kun aloitin työni tässä parlamentissa viime syksynä. Monet ovat korostaneet seuraavaa. Tätä nykyä Euroopan unionissa on vielä mahdotonta saada aikaan online-kirjasto, joka olisi saatavilla kaikille kansalaisille. Ne yritykset, joiden kanssa olen keskustellut, haluaisivat tarjota tällaista palvelua ja olisivat jopa valmiit maksamaan, mutta kaikki ovat toistamiseen korostaneet sitä, että suurin ongelma ovat kustannukset, jotka koituvat neuvotteluoikeuksiin tai oikeuksien neuvottelusta eri toimijoiden ja eri maiden välillä. Siinä vaiheessa, kun kaikille juristeille ja asianajille on maksettu palkkiot, artisteille ei jäisi enää rahaa. Joten minun näkemykseni on se, että meidän täytyy pohtia siitä, miten me voisimme näitä kustannuksia vähentää, koska ilman toimivia digitaalisia yhtenäismarkkinoita emme voi koskaan torjua piratismia. Sehän on kuitenkin meidän kaikkien tavoitteemme. Loppupeleissä me kaikki menettäisimme myös monia eurooppalaisia työpaikkoja tällä sektorilla. Ja siksipä hyvä komissaari olisi kiintoisaa kuulla, minkälaisiin aloitteisiin olette valmis ryhtymään, jotta voisitte myötävaikuttaa toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaamiseen vuonna 2010. Sellaistahan ei vielä ole. Danke sehr, Frau Kollegin Lichtenberger. Sitten edustaja Lichtenberger, olkaa hyvä. Herzlichen Dank, herzlichen Kiitos ja kiitos tästä komissaarin äh, johdannosta EECn. Se oli hyvin jäsennelty ja tarkka johdanto, eikö kuulu tulkkausta. Kerronko tässä jonkun vitsin sillä välillä, kun teille tulee tulkkaus? No niin, aloitan alusta. Kiitos siis komissaarille tästä johdannosta. Joi, haluaisin täydentää tiettyjä aiheita. Kun olen keskustellut näistä aiheista kansalaisten kanssa, niin olen huomannut, että tavaramerkkisuoja, josta tekin mainitsitte, on muuttunut tai ihmisten käsitys siitä on muuttunut. Aikanaan tästä puhuttiin Barbie, Barbie-nukkeasiana. Siis monet ovat halukkaita ostamaan tavaramerkkejä ja tukemaan niitä, mutta silloin näiden tavaramerkkienkin pitää todella taata laatu, se joka niiltä edellytetään, jos saa sitten samaa laatua jo, kun tavaramerkkintä joltain, johonkin tietystä logosta ja saan samaa laatua siis merkittömästä tavarasta, niin, niin mikä, mitä järkeä on ostaa sitten merkkilatuote? tuote? Ja senpä takia tällaiset merkkituottajien pitäisi nyt myös saada palautettua luottamus kuluttajien. Ja tämä tarkoittaa, että tuotteita pitää valvoa ja tarkistaa ennen kuin ne saapuvat markkinoille. Minä olin Kiinan delegaation kanssa ja silloin huomasin, että täällä tehdään, on näkyvissä selkeitä valvonnan puutteita, kun Kiinasta lähdetään viemään ja tänne tuodaan tavaraa. Ja senpä haluaisin, että tekin tätä asiaa käsittelisitte. Tavaramerkkihän ei ole tarkoitusperä sinänsä, vaan kyllä siinä on jotain, tie, jotain tällaista tiettyä sisältöäkin kuluttajille. Jos tätä sisältöä kuluttajille ei voida taata, niin silloin juridisesti voidaan tehdä ihan mitä tahansa, mutta se ei menesty, ellei laatu ole takuvarmaa. Haluaisin, että tätä asiaa myös teidän keskusteluissanne vietäisiin eteenpäin, koska olen huomannut, että viime vuosien aikana tilanne on muuttunut siinä mielessä, että kuluttajien luottamus tällä alalla on ruvennut äh, äh, rakoilemaan. Ja tämä aiheuttaa suurempaa vahinkoa Euroopan taloudelle kuin kysymys tavar- tavaramerkkisuojasta ja sen täytäntöönpanosta sinänsä. Minua hieman ärsytti se puheessaan, että ette halua päättää erilaisten äh, immateriaalioikeuksien tyyppien välillä. Tätä varmasti pitää vielä miettiä, koska ensinnäkin on olemassa erilaisia lainsäädännöllisiä ympäristöjä, tavaramerkkioikeus, tekijäoikeus, patenttioikeus. Näiden kaikkien välillä on suuri ero ja me pystymme edistymään vain, jos nämä erilaiset alat pidetään selkeästi eros, erillään toisistaan. Ja tällä tarkoitan sitä, että kaikki mikä on immateriaalioikeuksia pitäisi jotenkin eritellä, koska tulevaisuudessa lainsäädäntötyö helpottuisi sitä kautta. Pyytäisin vielä vastausta kysymykseen siitä, miten rikosoikeudelliset seuraamukset eri jäsenvaltioissa – eivät ole vielä, niitä ei ole vielä saatu läpi, ei ole edistytty. Oletteko nyt tietoinen, onko asia edennyt jäsenmaissa mitenkään? koska on ollut hyvin erilaisia argumentteja, joita olemme kuulleet, ja minua ainakin kiinnostaisi kuulla, mitä te aiotte tässä asiassa jatkossa tehdä. Sitten viimeiseksi haluan vedota tosiaan siihen, että e, e, pidetään erillään nämä erilaiset immateriaalioikeudet. Sitten työpaikkojen luominen ja se, miten hyvä se on inno, innotaloudelle, joka tuo uusia työpaikkoja työmahdollisuuksia. Meidän pitää kuitenkin muistaa se, että luovalla sektorilla työpaikkojen pätkäluonne on erittäin yleistä. Ja jos nyt kyse on työpaikkojen luomisesta, niin pitäisi katsoa myös, että työpaikat ovat järkeviä ja niiden, niiden, niistä saatavilla tuloilla voi ainakin elää. Kiitoksia sitten edustaja Engström. Kiitos. Oli ilahduttavaa kuulla, että, että komissio, haluaa näihin, näille asioille jotain tehdä. Se on sekä kulttuurisesti että muuten tärkeää, jotta me saamme sitten yhteisen kulttuuriperintömme sitten säilymään tuleville sukupolville. Se on hyvä kulttuurille, mutta on myöskin hyvästä, että ihmiset voivat sillä hankkia vielä elantonsakin sain kuulemastani sen käsityksen, että, että, että, että te ajatte sellaista kollektiivisen hallinnon ratkaisumallia. Tässä haluaisin varoittaa teitä, että siitä sen nostattaa kyllä aika paljon vastustusta internetissä, netin käyttäjän keskuudessa, koska nimittäin jos äh, kaikille äh, oikeudet annetaan näille keräville äh, yhteisöille, heillä on silloin sitten juridinen oikeus ryhtyä täällä Web 2.0 toimintaan, eli sinne erilaisten ilmoitusten ja muiden tiedotteiden jättämiseen. Mutta tietysti tämä koskee yleisradioyhtiöitä ja muita julkisia palveluntarjoajia, mutta myöskin aiheuttaa sitten eturistiriitoja muiden oikeudenomistajien kanssa ja netissä toimijoiden kanssa. Ja, että, tässä näen kyllä konsensusongelman nyt sitten tämä itse kysymys. Oletteko äh, miettineet äh, mahdollisuutta ratkaista tätä äh, ongelmaa tällaisen lainsäädäntöpoikkeuksen kautta, eli ne, joilla on, jotka haluavat oikeuksensa säilyttää, joutuisivat sitten vaikkapa rekisteröimään RO-järjestelmän tai jonkin muun välityksellä. Onko tätä edes otettu huomioon komissiossa? Sitten edustaja Grazie, Presidente. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissaari Barnietä esityksestään voinemme sanoa, että hän on poliittisesti erittäin kunnianhimoinen, mutta Savanla hän haluaa olla operatiivinen ja pragmaattinen ja nämä saattaa olla vaikea yhteensovittaa. Tasapainon saaminen sellaisten kantojen välillä, joita näillä eri aloilla on tullut ilmi. Tällaisia, jos tasapainoon ei päästä, niin silloin ratkaisuakaan ei pysty löytämään. Olen siis hyvin iloinen siitä, että käsittelette näitä kysymyksiä. Jotakin tuloksia on aivan pakko saavuttaa ja minusta tuntuu, että esityksenne perusteella tähän äh, varmasti pääsettekin. Patenttikysymyksen osalta on velvollisuus varmistaa, että Euroopan talous pystyy kasvamaan – ilman ongelmia, jotka syntyvät kansallisista hajanaisista järjestelmistä, erityisesti patentin alalla. Ja koska meillä ei ole eurooppalaista yhtenäistä lähestymistapaa, niin yhtenäismarkkinoinninkin toiminta heikentyy. Ja niinpä meidän täytyy nyt määrätietoisesti pyrkiä eteenpäin. Mutta eihän tämä ole pelkästään komission ja parlamentin asia. Kyllä me ymmärrämme oikein hyvin, että vaikeita päätöksiä pitää tehdä nimenomaan neuvoston tasolla. Toivon kuitenkin, että saamme aikaan tuloksia. Toinen kohta, johon halusin puuttua, liittyy tekijänoikeuksiin ja immateriaalioikeuksiin. tähän kysymykseen olette jo aiemmin kantanne ilmoittaneet. Ja tämä kysymys on myös sellainen, joka, joka kiinnostaa ihmisiä suuresti. Ei tässä ole kyse pelkästään näistä orpoteoksista tai oikeudenomistajattomista teoksista, vaan siitä, että me tarvitsemme lisää läpinäkyvyyttä ja, ja yhteistä hallinnointia. Ja olen samaa mieltä siitä, että tarvitsemme tasapainon kahden vaatimuksen välille. Toisaalta tämä lähes pyhä oikeus suojata luovia töitä, taide, tai, siis, tai, töitä ja taideteoksia. Mutta sitten toisaalla on tämän kulttuurin kuluttaminen, joka ei samanlaisena ole ollut olemassa edellisillä vuosisadoilla taideteoksia nyt kopioidaan miljoonia kappaleita ja, ja nämä liittyvät jotenkin kuitenkin perusoikeuksiin. Minä olin Euroopan yleisradioyhtiöiden kanssa keskustelemassa, jossa puolletaan kovasti helppoa käytettävyyttä. Jos tasapainoa ei löydy näiden kahden ääripään välille, niin silloin ei myöskään saada aikaan toimivaa ratkaisua – vanha lähestymistapa, jossa kriminalisoitiin väärinkäytökset, ei enää tänä päivänä toimi, koska markkinoilla on, on miljoonia ihmisiä, sekä lapsia että aikuisia, joiden osalta tämän, tämä, tämä välineen pitää toimia. Ja jo tämän kysymyksen luonne johtaa ihmisten käyttäytymiseen ja sitä käyttäytymistä ei saisi kriminalisoida. Joten jonkunnäköinen tasapaino täytyy löytyä. Me tarvitsemme valtavasti teknologista, teknistä ja, ja juridista mielikuvitusta tämän tasapainon etsimisessä. Nykyiset lait ovat aika pitkälti vanhentuneita. Vaikka tekijäoikeuksia joissakin maissa on uudistettu, mutta kuitenkin hallinnointi ei ole enää päivän tasaista ja sitten yhteisölainsäädännöstä puhuitte myös. Olen samaa mieltä, mitä sanoitte Eurooppa-yhtiöstä. Se ei kuitenkaan ole kovinkaan hyvin ottanut tuulta alleen. Se on jäänyt aika lailla nyt paikoilleen ja, ja yritysten toiminta kuitenkin ei ole enää kansallista ja senpä takia meidän kannattaisi nyt sitten puhaltaa henkiin tämä uusi Eurooppa-yhtiö, tai vanha Eurooppa-yhtiö tässä nykyisessä Euroopan parlamentissa. Euroopassa on vastuullisia, vastuullista yritysjohtoa ja meidän pitäisi varmasti myös kannustaa naisia ja osuustoimintayrityksiä, sosiaalisia yrityksiä toimimaan tehokkaammin tätä asiaa Euroopan parlamentissa ei viime kuukausina ole kysyt, käsitelty, joten hyvä näistä kiitos aloitteista. Kiitoksia sitten, Madame Kalutio. Kiitoksia. kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari, ensinnäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. On ilo voida tavata teidät ja kuulla teidän näkemyksiänne tässä valiokunnassa aiheesta, jotka ovat lähellä sydäntämme. Ja mitä minun tulee erityisesti, teollis- ja tekijänoikeudet ovat lähellä, lähellä minun sydäntäni. Haluan ö, onnitella teitä ja olen tyytyväinen teidän ö, komissionne ö, varovaisesta, määrätietoisesta lähestymistavasta. Tämähän, ö, siis huomennahan me tulemme ö, käy keskustelemaan yli sadasta mie- tarkastuksesta, jotka liittyvät omaan asiaa koskevaan mietintööni. Kun puhut, puhun näistä tarkistuksista, niin olin ehkä hiukan ihmeissäni, koska minulle tuli sellainen kuva, että tässä on vähän niin kuin suljettu silmät realiteeteilta, kun puhutaan online kysymyksistä – kuitenkin toimijat haluavat ratkaisuja ja aivan oikeutetusti toivovat toimiin tartuttavan mitä pikimiten. Toi, kiitän teitä siitä, että olette kiinnittäneet huomiota nettipiratismin sosiaalisiin seuraamuksiin ja vaikutuksiin. On tehty tutkimus, joka, mm, jonka mukaan sata 190 000 työpaikkaa on tässä vaakalaudalla. Sillä on todella merkittävät yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset, joilta emme voi kyllä sulkea silmiämme etenkään nyt kriisin aikana. Joten kiitän teitä siitä, että mainitsitte asian. Olen varma siitä, että kaikki kollegat haluavat parantaa taloudellista tilannetta ei voida, ei vetele se, että luovalla, luovan sisällön alalla työpaikkoja menetetään. Kyllä täytyy löytää kompromisseja tavalla, joka ei sulje silmiä realiteeteilta. Piratismi on totta ja siihen täytyy puuttua. Haluan kiittää teitä puheenvuorostani vielä kertaalleen. Dankeschön, Madame Castex. Kiitoksia, edustaja Kasteks. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaarille paikallaolosta ja puheenvuorosta. Puheenvuorossanne otettiin esille tärkeimmät kysymykset, jotka myös meidän valiokuntaamme työllistävät lähiviikkoina. Minäkin keskityn vain tähän tärkeimpään kysymykseen immateriaalioikeuksista ja uudesta internetympäristöstä. Me kaikki olemme hyvin tietoisia siitä, että internet on uusi ympäristö, joka luo uudenlaista rikollisuutta, uudenlaisia rikollisuuden muotoja itse asiassa. Ja kun ajatellaan immateriaalioikeuksia, niin mm, siellähän väärennökset ovat kasvattaneet jalansijaansa, joten meidän pitää torjua, pyrkiä torjumaan väärennöksiä mahdollisimman kehittyneillä välineillä ja tehdä yhteistyötä operaattoreiden kanssa. Haluan korostaa sitä, että internet on myös sellainen toiminta-ala, jolla esiintyy aivan uutta rikollisuutta, jonka uhreina ovat käyttäjät, erilaiset spammit ja, ja, ja, ja tällaiset tekaistut sivut, sivustot. Esimerkiksi pankkien sivuja on väärennetty väärennetty, jotakin virallisia hallitusten sivuja on väärennetty ja tällä tavalla johdetaan harhaan käyttäjiä. Tällaista asiaa kannattaisi varmasti miettiä ja etsiä keinoja suojella ja säilyttää kuluttajien oikeuksia tältä uudelta rikollisuuden muodolta. Sitten on kysymys, joka liittyy piratismiin, siihen miten rikotaan, ja miten rikotaan kulttuuriesineiden oikeuksia. Tällä alalla pitää olla erittäin tarkkana ja, ja tiukkana, kun analysoidaan tällaista rikollisuuden muotoa, jos semmoista nyt on olemassa. Ja kun analysoidaan sitä, minkälainen taloudellinen vaikutus ja sosiaalinen vaikutus tällaisilla toimilla voi olla, koska on olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat, kuinka paljon työpaikkoja menetetään, kun puhutaan yli, yli miljoonasta työpaikasta, niin nämähän ovat aivan valtavia lukuja. Ja Tämä kysymys on riittävän tärkeä, jotta ei voitaisi tyytyä vain yhteen tutkimukseen, vaan laajentaa tutkimusalaa ja kannattaa ajatella tätä kulttuuritaloutta vähän laajemmaltikin. Ja senpä takia kysyn, jos yksi ala, talouden ala, nimittäin kulttuurituotteiden ala, on nyt tällä hetkellä vaikeuksissa, niin voitaisiko näitä vaikeuksia kompensoida jotenkin sillä, miten kehitetään tai kehitytään muilla aloilla kulttuuritaloutta? Eikö olisi tarpeen lähestyä kysymystä laajemminkin ja, ja, ja suunnitella – tai varautua siihen, että tämä levyteollisuus, josta nyt pitkälti on kysymys, että siellä korvattaisiin tekijöille ja oikeudenomistajille tällä levyteollisuuden alalla jotenkin sovelta, soveltuen siihen kytkien, miten jakelujärjestelmät teknisesti nykypäivänä muodostetaan. Jos ajatellaan vinyyli, vinyylilevyjä ja sen siirtymistä DVD, cd ja dvd ja niin edelleen, ja mm, miten tällaiset vanhat kopioi munkit aikanaan tekivät, te, teo, kopioivat teoksia. Siitä on tultu jo kauas, mutta emme kuitenkaan saa unohtaa sitä, että tekninen kehitys vaikeuttaa aina näitä, aika, näitä aikaisempien järjestelmien säilyttämistä. Ja senpä takia nyt pitäisi löytää uusia soveltuvia keinoja, eikä koittaa vaan pyrkiä teknisesti lähestymään tätä asiaa yksinomaan, koska se ei riitä. Meidän täytyy tutkia vaikutuksia hyvinkin tarkkaan ja direktiivi, joka koskee immateriaalioikeuksia, jota tällä, joka tällä hetkellä on kai vähän jäissä sen takia, että se on jäänyt neuvostossa jumiin. Ja sitä kai nyt sitten tutkitaan komission pääosastossa uudelleen niin siellä puhutaan seuraamuksista, väärennyksistä ja, ja, ja verrataan tätä kaupallistamislaajuuteen, kaupallistamisen laajuuteen. Ja nämä pitäisi jotenkin tarkemmin määritellä, koska tämä kaupallinen, siis latauksen kaupallinen vaikutus, jos se on tehty ilman huonoa tai, tai kaupallista tarkoitusta, niin silloin emme voi, on vaikea mitata, mikä ansion menetys siitä syntyisi, koska tilanne on niin fiktiivinen, jos sitä ei ole kaupallisiin tarkoituksiin siis ladattu. Joten tässä on tilanne, joka edellyttää konsensusta hyvin tärkeästä tilanteesta. Mm, mutta tällaiset liitännäistoimet tai täydentävät toimet ovat edellytys teknisille kehitykselle. Kiitos. Sitten edustaja Ciobo. Panie komisarzu, z zainteresowaniem wysłuchaliśmy pańskiego wystąpienia. Niin, kuuntelin kiinnostuneena teidän johdantoanne. Korostitte muutamia seikkoja, kuten esimerkiksi teollisia tekijänoikeuksia. Sehän on ihan ymmärrettävää. Esititte useita kysymyksiä ja olemme kuulleet myös kollegoilta useita kysymyksiä. Minä itse haluaisin kysyä seuraavaa asiaa liittyen niihin ratkaisuihin, joita on jo tehty ja hyväksytty. Ja ehkäpä nyt olisi aika pohtia sitä, kuinka niitä voitaisiin täytäntöön panna paremmalla tavalla. Kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Aikooko komissio tehdä jotain voidakseen valvoa paremmin palveludirektiiviä ja sen täytäntöönpanoa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, koska tämä on erittäin tärkeää meidän palvelumarkkinoidemme kilpailukyvyn kannalta. Tarkoitan tällä sitä, että amerikkalainen talous ja Aasian taloudet saattavat piakkoin mennä ohitsemme. Toinen kysymys. Haluaisin tietää, mitä mieltä olette siitä, kun ihmiset peräänkuuluttavat energiamarkkinoiden vapauttamista vielä entisestään. Tiettyjen tahojen mielestä tämä hyödyttäisi eurooppalaisia kuluttajia. Onko teillä mitään erityistä kantaa tähän ja mitä, miten aiot reagoida näihin näkemyksiin? Lyhyesti, tehän olette erittäin kokenut poliitikko, teillä on kokemusta Eurooppa-kysymyksistä ja siksi haluaisinkin kysyä teiltä, aiotteko ryhtyä lisätoimiin komission sisällä, sellaisiin lisätoimiin, jotka mahdollistaisivat Euroopan palvelumarkkinoiden kilpailukyvyn parantamista ähm, esimerkiksi verrattuna Amerikan tai Kiinan talouksiin. Kiitoksia kovasti. Äh, Kiitos. Kiitoksia, Dain, ja sitten komissaarissa puheenvuoro. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar, für Kommen. Kiitoksia, äh, komissaari, siitä, että, että tulitte tänne paikalle. Minulla olisi konkreettinen kysymys äh, patenttikysymystä. Me kävimme äh, Madridissa ja sieltä Espanjan ulkomini, oikeusministeri selitti meille kysyttäessä, että sieltä voitaisiin ajatella käyttää pelkästään englannin kieltä näissä patenttihakemuksissa ja asiakirjojen, käsi, asiakirjoissa yleisipäätänsäkin. Miten te komissiossa suhtaudutte siihen, että vain englantia käytettäisiin tässä ja, ja, ja että useimmat patentit olisivat sitten englanniksi, niin kuin nytkin tietysti ovat. <clears throat> Miten te ihan yleisesti voisitte tähän kommentiksi sanoa? Ja Rengar sitten vielä ihan kauniksi lopuksi, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący i również e, chciałam podziękować panu komisarzowi. Kiitos, haluaisin kiittää minäkin osaltani komissaaria siitä, että hän tuli tänne meille puhumaan ja kertomaan tärkeistä asioista. Minä haluan toistaa kysymyksiä, halusin vain kysyä teiltä tästä tut, tut, valvon, tästä valvontakeskuksesta, jossa tarkoituksena on valvoa Euroopan alalla, Euroopassa piratismia. Miten tällaista, tällaisesta valvontakeskuksesta tai seurantakeskuksesta tietoa sitten saadaan? Ja miten se pystyy valvomaan sellaista alaa, kuten piratismi, jota ei ole vielä riittävästi edes määritelty? ehkä myös määritelmää pitäisi jotenkin kehittää. Kiitos komi. Ja sitten komissaarille puheenvuoro takaisin. Täällä oli valtavasti kysy- kysymyksiä ja teillä on nyt sitten mahdollisuus niihin vastata. No niin, kiitos puheenjohtaja. Niin, täällä on tullut valtavasti korkealaatuisia kysymyksiä ja koitan nyt sitten yhteistyötä kehittää näihin vastata. Ei pelkästään sen takia, että eurooppalainen oikeus, jota nyt sitten rakennamme täällä ja, ja teillä, on sellainen oikeusjärjestelmä, jota hallinnoidaan yhdessä. Komissio, joka tekee aloitteita, kuunneltuaan parlamenttia ja neuvostoa, mutta myös sen takia, koska uskon, että monet parlamentaarikot – varsinkin te, jotka esititte kysymyksiä, ovat tätä, kysy- ovat tätä keskustelua seuranneet jo pitkään. Ja komissio, jolla on siis aloiteoikeus, mutta joka ei tietenkään ihan kaikesta asiasta voi, voi omia juttujaan tehdä, vaan jonka täytyy kuunnella, ehkä kuunnella paremminkin ja arvioida ja analysoida paremmin markkinoita, niin täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että ei pelkästään sen takia, että minä nyt täällä istun komissaarina äh, parlamentin edessä, vaan tällainen dialogi on hyvin tärkeää ja, ja, ja minä olin ihan vilpitön sanoessani niin, että haluan kuunnella ja ottaa vaarin monista näistä kommenteista, joita täällä kuulin. Ja tässä nyt on vain vähän aikaa käytettävistä, niin koitan nyt sitten sähkösanoma vastata kysymyksiin ja täydennän sitten kirjallisesti, jos tarve on tässä lähipäivinä. Rova toi esille minä melkein aloitan tällä äh, väärinpäin, väärässä järjestyksessä yleisistä politiikoista, koska sieltähän meidän täytyy aloittaa. Jotta voimme toimia, niin meidän täytyy ymmärtää. Ja luonnollisesti olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että internet luo tällaista uutta rikollisuuden muotoa, joka ei koske pelkästään luovaa tai kulttuuritekijöitä, vaan puhuitte myös sitten talousrikollisuudesta ja minä äh, haluaisin lisätä siihen vielä tämän rikollisuuden, joka kohdistuu lapsiin. Joten meidän täytyy selke- tietyissä asioissa olla hyvin tarkkoja tämän rikollisuuden seuraamiseksi. Ja kun tulee nyt sitten piratismiin, niin täytyy saada lisää tietoa, lisää tutkimuksia. Kysyitte, että Eikö tällaisia menetyksiä voitaisi korvata muualla globaalilla tasolla? Minä varmasti tulen analysoimaan osastojeni kanssa nämä uudet rikollisuuden muodot, kuten pankki, verkkopankkien väärentäminen. Minä kunnen sen, että, että levyalalla menetykset voidaan kompensoida toisaalla mutta minä tarvitsisin vähän lisätietoa ennen kuin voin vastata tähän. Ja tämä seurantakeskus tai valvontakeskus, josta puhuttiin, kerää tätä tietoa. Ja tämä keskus, Rova Lichtenberg, joka siitä puhui, kuten myös Rova Geringer, niin se auttaa meitä tehtävässämme – jotta pystyisimme ymmärtämään ja saamaan tietoa ja kuka tekee mitä. Me tarvitsemme luotettavia tietoja eh, ja analyysiä ja tämä keskus myös auttaa meitä eh, tiedotuskampanjoiden käynnistämisessä ja nuorten kouluttamisessa. Mutta kysyttiin, miten tällainen keskus sitten toimii. Eh, no ehkä kirjallisesti voisin teille hieman tarkentaa tietoa tämän valvontakeskuksen työtavoista ja, ja, ja raportointi tiheydestä. Sehän ei ole kovin pitkään ollut pystyssä ja minä sen takia pyytäisin lupaa saada vastata tähän vähän täydellisemmin kirjallisesti. Rova Kaste, tämmöinen yleinen kommentti teille. Olen päättänyt noudattaa toimijoiden erilaisuutta ja kaikkien luojien erilaisuutta. Te puhuitte lähtee tästä kulttuuritaloudesta, niin kuin se oli. Se, oli, se on itse asiassa vanha termi, vaikka me saa olla naiveja, koska kyllähän sillä, siellä paljon rahaakin pyörii, mutta ei pelkästään rahaa. Olen samaa mieltä kanssanne, että siellä on muitakin ulottuvuuksia. Sillä taloudella tämmöinen kulttuuritalous ei voi olla pelkkää taloudellista, vaikka tietenkin raha auttaa asioiden luomisessa. Mutta sillä alalla kuitenkin jos voin sanoa, sen täytyy elää ajan mukana. Nyt on digitaalinen aika, käy, nyt vaaditaan ja, ja sen täytyy noudattaa näitä vaatimuksia. Joten tässä ei ole kyse siitä, että kiirehditään nyt käyttämään hyväksi teknisiä, teknistä vallankumousta. Se pitää ymmärtää, se pitää jotenkin sitä pitää kehystää jotenkin ja, ja, ja säädellä, mutta tietenkin nykyajan hengessä pitää elää. Näin minä ainakin uskon. Ja, ja jotta voitaisiin säädellä ja toimia, pitää siis säädellä älykkäästi tehokkuuden nimissä. Ja sen takia pitää paremmin ymmärtää ja paremmin saada tietoa, joka on nyt sitten tämän valvontakeskuksenkin tehtävä ja määritellä myös tämä piratismi. Sen takia kuuntelin tarkkaavaisesti, niin kuin Rova Gallo sanoi, että 127 122 muut, tarkistusta. No se olisi mielenkiintoista kuulla niiden läpikäynnistä. Joten tämä parempi piratismin määritelmä on varmasti tarpeen ennen kuin voidaan seuraamuksista keskustella ja niiden suhteellisuudesta keskustella. Jelmä Kärti Äh, McCarthy äh, puhui luvuista, tilastoista, moni muukin viittasi tilastoihin luonnollisesti. Meillä on samanlaiset tavoitteet. On hyvä tietää, kuinka suuri osa BKTstä on tällä kulttuurialalla, kulttuurisektorilla. 14 miljoonaa työpaikkaa ja edellisvuonna 2008 äh, niistä 100 86 000 työpaikkaa menetettiin, joten tässä on kyse suurista luvuista, joka tarkoittaa sitä, että vielä ei ole sääntelyä saatu kuntoon. Rova McCarthy penäsi lisäarvoa tälle alalle ja työpaikkojen luomista. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää ja tulkita näitä lukuja kohtuudella. On tärkeää, että me saamme lisätietoa, täydennettyä tietoa, ja se on tämän valvontakeskuksen tehtävä. Jos tietenkin pidemmälle voitaisiin mennä ja saataisiin tämmöinen riittävä kuva siitä, kuinka äh, moninaisia nämä toimet ovat, niin, niin sillä hetkellä, kun tämmöinen kuva on muodostunut, niin voin luvata, että voidaan mennä, voin luvata mennä pidemmälle äh, ja koittaa realisoida tämän kulttuurisektorin lisäarvon jollakin tavalla. Mutta tarvitaan siis lisätutkimusta näiden lisäksi, joita nyt jo on olemassa. Rova Kasseksa äh, äh, viittasi mittaamiseen, Rova Gallo äh, puhui vapaaehtoiseen ja, ja, ja varovaiseen edistymiseen. Minä olen myös samalla linjalla. Minulla ei minkään näköistä vankkaa ideologiaa. Tietenkin minulla on yksi toiminta-ajatus – mutta pitää toimia varovasti ja, ja, ja olla kuulolla ja, ja toisaalta puolustaa luo, luovien töiden tekijöiden palkitsemista, koska tässä on kyse kulttuuriteoksista, jotka osittain ovat jo muuttuneet teollisiksi, kun puhutaan teollisuus- ja teollis- ja tekijänoikeuksista. Ja tässä ollaan nyt sitten Euroopan unionin kilpailukyvyn ytimestä seuraavien 20-30 vuoden aikana. Meidän pitää ajatella, miten me voimme luovuudella ja innovaatioilla edistyä kilpailukyvyn alalla. Ja tämän edistymisen ytimessä olevien pitää saada riittävät palki, pa, riittävästi mm, palkin, palkkioita. Ja monet Ekströmkin sanoi, että että tätä asiaa pitää nimenomaan pitää, pitää esillä ja senpä takia minä komissaarina haluaisin löytää vapaaehtoisia, suhteellisia ja äh, keinoja. Minä en kuitenkaan kannata tällaista kriminalisoimisras, äh, kriminalisoimisratkaisuvaihtoehtoa tai seuraamuksia nuorille, enkä sitä, että, että kielletään pääsy internettiin. Minusta täytyy tällaisten äärimmäisten keinojen sijaan löytää jotain parempia muotoja. Kuitenkin e- ei saa vielä, emme saa kuitenkaan vielä heittää henkselle tai heittää pyyhettä kehään tämän piratismin e- e- ehkäisyn edessä mutta CD tai DVD, joka on väärinnetty tai ladattu laittomasti, ja sitten sama levy, joka varastetaan kaupasta, no tai verrannollaiset tilanteet. Rova Lichtenberger, joka puhui tai kansallisesta ja, ja kansainvälisestä ja eurooppalaisesta tasosta piratismin, äh, piratismin ehkäisystä, siihen ollaan aina äh, lähestytty horisontaalisesti, koska se ei koske yhtä ainutta, äh, äh, yhtä ainutta immateriaalioikeutta. Ja te toitte esille sen, että pitää ottaa huomioon, kuinka erilaisia tilanteet ovat eri maissa. Ja jotta löydämme suhteellisen ja oikeasuhteisen seuraamusjärjestelmän, niin, niin äh, haluan jatkaa teidän kuulemistanne siitä, mitä täällä keskustellaan tästä asiasta. Mitä nyt sitten tämän direktiivin äh, uudistaminen immateriaalioikeuksien valvonnan tehostamisesta me jo komissiossa olemme todenneet että ongelmia pitää selkeyttää, koska on suuria eroja sen, siinä, miten tulkitaan ja täytäntöön pannaan tiettyjä artikloita eri jäsenvaltioissa. Toisaalta tämä direktiivihän ei ollutkaan syntynyt internetväärennösten ja internetpiratismin Eh, voit eh, ehkäisemiseksi, koska ne ovat viime, eh, viime vuosia kehittyneet sen jälkeen, kun tämä direktiivi on hyväksytty. Ja senpä takia tätä direktiiviä todennäköisesti 2011 tullaan nyt sitten tarkistelemaan uudelleen ja ottamaan siinä huomioon nämä uudet ilmiöt, jotka ovat sen laatimisen jälkeen ilmestyneet. Nyt sitten puhuitte myös vaikutusten arvo vaikutusten arvioinnista, jonka tekisi joku, joku ulkopuolinen riippumaton taho. Minä ymmärrän, kuinka tärkeänä parlamentti tällaista vaikutusten arviointia pitää. Ja ymmärrän, että haluatte näiden tulostenkin olevan objektiiviset ja, ja, ja vankat. Me myös uskomme, että komissio, joka on riippumaton elin, niin sillä on itse asiassa velvollisuus olla hyvin riippumaton ja minun pitää mennä itse asiassa vannomaan virkavallani tuomioistuimeen ja siinähän vannotaan, että, että pysytään riippumattomana. Joten tässäkin ominaisuudessa komissio voi jotakin tiettyjä tutkimuksia toimeenpanna. Sitten suuri kysymys alue, johon useampi Wikström Engström, tämä kollektiivinen hallinnointi me aiomme teosten kollektiivisesta hallinnoinnista tehdä eh, aloitteen. Haluamme parantaa läpinäkyvyyttä ja hallinnointia nimenomaan tekijänoikeuksien alalla. Herra Ekström, tämä saattaa johtua, johtaa siihen, jos älykkäästi teemme, että, että kustannuksia voidaan jopa leikata. Ja samalla tavalla eh, kannustetaan luomaan tällainen laillinen teos eh, joka olisi Euroopan laajuisesti laillinen, kuitenkin kustannukset olisivat pienemmät. Ja, ja minua hieman ärsyttää se, että tällaista laillista äh, ke, äh, kehikkoa ei kaikissa EU-maissa olemassa vielä. Ja siinä mielessä kansalaisia ei kohdella täysin tasa-arvoisesti kaikissa maissa, ja tämä tietenkin vaikuttaa myös piratismin kehittymiseen. Tässä on vielä paljon tekemistä ja, ja haluan kuunnella vielä äh, kantoja, mutta tätä asiaa haluaisin viedä eteenpäin esimerkiksi vihreän kirjan muodossa, sen jälkeen direktiivin muodossa 2011, mutta kuitenkin mahdollisimman nopeassa, nopeassa aikataulussa. Herra Engström kysyi myös näistä orpoteoksista, oikeuden, ilman oikeuden omistaja olevista teoksista ja niiden tekijänoikeuksista on aika vaikea tietenkään minkäänlaista palkkiojärjestelmää luoda, koska se on vastoin tätä järjestelmää, miten oikeudenmukaisesti korvataan eh, teoksen luojalle hänen eh, suorittamansa työ, mutta tällaista orpoteosten osalta olen ainakin kuullut, että olisi jonkunnäköinen vastavuoroinen tunnustaminen kansallisissa, kansallisten järjestelmien välillä. Rova Lichtenberger toi esille kysymyksen, joka on osa tätä suurta kysymys kysymysjoukkoa meidän kilpailukykyymme liittyen, nimittäin tavaramerkkikysymyksen. Meillä on ollut tämä jo keskustelussa yli 20 vuotta ja edelleenkin tarvitaan yksinkertaistamista. Meillä on tällainen käynnissä tämmöinen kansallisten ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmien tutkimus kesken ja tulen esittelemään tulokset marraskuussa. Jarva Lichtenbergen pidän myös hyvin tärkeänä sitä kysymystä, jonka toitte esille, nimittäin tuotteiden laatu. Tässä ei ole kyse pelkästään tavaramerkkien suojasta, vaan laadusta ja tuoteturvallisuudesta silloin, kun tuotteet tuodaan Eurooppaan. Ja minä heijastelen kyllä tätä teidänkin teidän kantaanne kuluttaja asioiden kollegani kanssa. Ja esimerkiksi meillä maatalousalalla, kun puhutaan kiinalaisesta maidosta tai ukrainalaisesta lihasta tai mistä tahansa, tietenkin vähän eri asiaa kuin internet, mutta kuitenkin se on, kuuluu osana tähän tuote, laatuun ja tuoteturvallisuudet, joita eurooppalaisilla kansalaisilla on oikeus odottaa silloin, kun tänne Eurooppaan tuodaan ulkomailta jotain tuotteita, olivat ne nyt sitten mitä tahansa tuotteita. Herra Berinkoa puhui yritysten vastuusta, vastuullisista yrityksistä. Tämä on yksi tärkeä osa. Ja puheenjohtaja, en halua nyt äh, menet, hukata aikaa Eh, kovasti keskustelun vastuullisista yrityksistä ja yritysten hallinnosta. Mehän aloitimme finanssipuolella tämän asian keskustelun ja se viedään nyt sitten laajemmaltikin pörssiyritysten alalle ja, ja vastuullistetaan hallintoneuvoksia ja yritysten johtoa ja, ja, ja, ja kannustetaan naisten asemaa yritysjohtajina ja niin edelleen. Mutta tosiaan nämä erilaiset lainsäädännöt ja erilaiset erilaiset yritysmuodot, osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt ynnä muut, ynnä muut, niitä pitäisi jotenkin kuitenkin kaikkia lähestyä. Soila toi esille palveludirektiivin. Minulla on ollut mahdollisuus parlamentille vastatakin tästä kysymyksestä, tähän kysymykseen. Ja haluan kertoa, että joka kerta kun käyn jäsenvaltioissa. Minä olen mitä lupautunut käymään jokaisessa pääkaupungissa ennen vuoden loppua eh, niin tapaan eh, val, eh, valtion virkamiehiä, joskus kunnan virkamiehiä, joiden tehtävänä nimenomaan on täytäntöönpanna palveludirektiivin määräyksiä kentällä. Ja tietenkin tällä hetkellä selkeästi näkyy, että tätä direktiiviä ei täytäntöön panna täydellisesti 27 jäsenvaltiossa. Nyt täytyy nähdä, missä viivytyksiä on, mistä ne johtuvat. Ja haluan vain sanoa, että tämä direkt, sitten siinä vaiheessa, siinä vaiheessa, kun direktiiviä täytäntöön pannaan riittävästi, niin, niin BKT tullaan säästämään 0,5-1,5 prosenttia tai tekemään, saavuttamaan 0,5-1,5 prosentin säästöt. Ja, ja, ja siinä mielessä en haluaisi pakottaa, vaan haluaisin päästä sopimukseen jäsenvaltioiden kanssa. Jonkun näköinen sopimus siitä, miten täytäntöön pannaan tämä direkti, palveludirektiivi kunnolla mutta vien energiasta eteenpäin nämä kysymykset Oettingerille, koska hän on energiakomissaari. Ja sitten tähän loppuun vielä puheenjohtaja joitakin kysymyksiä ehkä vielä täyd- tai vastauksia täydennykseksi. Herra Berlinger, Rova Tainer, herra Sifka toivat esille EU-patentin. Ja toivon, että minä tosiaan olen viimeinen komissaari, joka asiasta vielä parlamentissa puhuu, mutta en ole tästä vakuuttunut. Miten sitten patenttia täytäntöön pannaan siinä vaiheessa, kun neuvostossa siitä on äänestetty? Nyt tällä hetkellä on kaksi avointa kysymystä, kaksi avointa kysymystä. niistä tärkein on äh, kielikysymys. Jarva Tainer, Taine, te sanoitte espanjalaisesta ministeristä, puhuitte, joka oli valmis hyväksymään englanninkieliset äh, pelkästään englanninkieliset patentit, koska minä en ole Madridissa tällaista kyllä kuullut vielä sanottavan. Minä tapasin herra Sabateron ja kulttuuriministerin ja valtiovarainministerin siellä ja voin vakuuttaa, että siellä ei näin puhuttu näillä sanoin. Joten tällä hetkellä asia on jäissä. Toivon, että tämä kuitenkin saadaan vietyä eteenpäin, kun hieman rasvataan näitä. Meillä on Münchenin järjestelmä kolmelle maalle, kolme, tai siis kolmelle kielelle, englanti, ranska, saksa. Sitten on muita kieliä, joita puhutaan enemmän Euroopassa, kaikki yhtä, kunnia, yhtä kunnianarvoisia kieliä. Mutta kuitenkin tässä eurooppalaisessa kilpailukyvyssä yksi heikkous on, joka heijastuu nyt tähän, kilpa- tähän patenttialallekin, on tämä kielikysymys ja toivon, että nyt sitten jäsenvaltioissa saadaan tätä, tämä kieliasia eteenpäin seuraavien kuukausien aikana komission ehdotuksen pohjalta. Ja mitä sitten tulee toimivaltaisen oikeusjärjestön toimivaltaisen tuomioistuimen, niin toivomme, että tuomioistuin saa kantansa annettua ennen kesää, jotta saisimme asian eteen. Tämä 2010 vuosi on hyvin tärkeä, symbolinen, elintärkeä kysymys patenttien alalla ja toivon, että me saamme nyt tämän kielikysymyksen ratkaisua, ratkaistua, jonka jälkeen sitten tuomioistuimen toimivaltakysymystä voitaisiin lähestyä ja, ja saisimme yhteisön tuomioistuimesta kannan ennen kesää. No niin, hyvä puheenjohtaja. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoista vuoropuhelua ja, ja mielellään tulen takaisin ihan milloin vain kutsutte. Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank oikein kovasti kiitoksia äh, tästä äh, tarjouksesta tulla takaisin. No, voitte olla varmaiset, että oikeusvaliokunta tekee kaiken voitavansa ylläpitääkseen kiinteitä yhteistyösuhteita kanssanne ja varmistaaksemme sen, että, varmistaaksemme sen, että, että te olette todellakin viimeinen komissaari, joka näitä Euroopan patenttioikeuslainsäädäntöjä äh, säädäntöjä, sorvaa toivon mukaan sitten voimme taas kohtsillään kutsua teidät tänne valiokuntaan. Wir sind jetzt No nyt me olemme ihan pikkuisen myöhässä. Miksi ehdotankin, että jatketaan pidemmittä puheitta eteenpäin. Haluaisin äh, terve, lausua tervetulleeksi tähän perintö, perintöoikeustyöryhmäämme, äh, seminaarimme tukun asiantuntijoita, Leon Bitchi äh, Dublinista, Eva Laina, British Institute of, uh, Institute of Comparative Law, uh, Herr uh, Rembert Syys, uh, Saksan notareita hän on. Sitten Sara Patrice äh, Rabelaide Turin uh, Elisabeth Schoiba, joka on Viinin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja vasta myöskin sitten myöskin Itävallan asianajajien edustuksesta, edustuksesta kansainvälisessä asianajaliitossa. Sitten Riitta Leppiniemi lopuksi Suomen asianajaliiton puheenjohtaja. Aivan aluksi kuitenkin tämän aika mutkikkaan asian esittelijä saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, kun tiedän, että, että aika on tiukilla, esitän asiani hyvin lyhyesti. On tietysti sitten haluamme mieluumminkin kuulla meitä näitä päteviä asiantuntijoita. Haluaisin on Claudia, Claudia Capellini, onko herra Capellini paikalla, joka on tuolla talous- ja sosiaalivaliokunnan esittelinä. Tämä kuuluu yksityisoikeuteen, ei mikään kansallinen oikeus. Tässä on hankala kokona, asia missä on muutamia avain, avain, avainkohtia. Avain jossa äh, on pyydetty määritelmä esimerkiksi vaikkapa äh, äh, vakinaisen asuinpaikkaan ja sitten sovellettavaan oikeuteen ja näin poispäin. Ja sitten perijän valin, perittävän valinnanvapaus, joka, jota monissa jäsenvaltioissa ei ole olemassa, mikä mielestäni edustaa siis tässä komission ehdotuksessa edistysaskelta ja tarjoaa tällaisen autonomian perittelyä. Ja sitten myöskin välttämättä tässä ei ole hyvinkin ongelmaista on, on nämä, perinnön jaot eri puolilla Eurooppaa. Harva asia onkaan niin mutkikas kuin tämä. Ja, ja sitten tämä perintötodistus oli tässä yhtenä tällaisena avain, avainkohtana. Tämä, kuten sanottu, koko on mutkikas asiakokonaisuus, mutta tulee ehdotuksen kautta sitten selkeytymään. Minun, katsaakseni, käsittääkseni yleiseurooppalainen ratkaisumalli on toivottava. Tässä ei puhuta materiaalioikeuteen, ei esineoikeuteen, ei, eikä, eikä, eikä myöskään sitten jäsenmaiden menettelytapa oikeuteen tässä ehdotuksessa. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, koska rajat eivät ole kovinkaan selvät välttämättä, ne eivät, ne eivät ole ihan viivottimella vedettäviä on tietysti sekä suoria ja vallankin epäsuoria vaikutuksia eri maiden lainsäädäntöön, mistä sitten tänään saamme kuulla lähemmin ja sittenkin pidemmättä puhetta annankin puheenvuoron herra William Binchille Irlannista. Olkaapa hyvä. Mikrofoni, Mikrofoni puuttuu this regulation. Uh, thank Niin, kiitoksia. Nyt mikrofonikin on päällä. Niin, aivan kuten edustaja Lechner sanoi, Irlanti ja Britannia perustuvat jaettuun järjestelmään, kun taas asetuksessa on yhtenäinen sääntö, joka kattaa kuollen henkilön perimysjärjestyksen. Meillä Irlannissa järjestelmä on yksinkertainen, mutta se mutkistaa eurooppalaista asiaa. Kun kyse on kuolleen henkilön irtoomaisuudesta, se on omaisuutta, joka löytyy henkilön varsinaisesta kotipaikasta. Siellä, missä henkilö asuu, sen paikan lainsäädäntö säätelee irtaimen omaisuuden perimys järjestystä. Kun puhe taas on kiinteästä omaisuudesta, niin se maa, jossa kiinteä omaisuus on, sijaitsee, sen maan lainsäädäntöä noudatetaan. Ja tämä tulee olemaan Irlannin tilanne jatkossakin, jos se ei liity tähän lainsäädäntöön. Ja toisin kuin monissa muissa eurooppalaisissa laissa, Irlannissa meillä ei ole tällaista äh, kansainvälisen yksityisoikeuden statuuttia. Meillä on järjestelmä, oikeuden päätösten järjestelmä, oikeuskäytäntö, ja tuomareiden täytyy oikeuden päätösten perusteella päättää, mikä on laki. Tämä tietysti on omiaan tuomaan muassaan epävarmuutta, erityisesti kun perimysoikeuden esimerkiksi viimeiset päätökset joilla on merkitystä kansainvälisen oikeuden kannalta, ovat 40 vuotta vanhoja, joten tämä todellakin tuo epävarmuutta muassaan. Joten perusperiaate eli se, että kotipaikka määrittää ki- irtaimen omaisuuden perimyssäädökset ja kiinteä, kiinteän omaisuuden taas kiinteän omaisuuden sijaintipaikka. No, jos tämä lainsäädäntö menee läpi ja Irlanti liittyy siihen, silloin mitään ongelmia ei ole. Irlannin kansainvälinen yksityinen lainsäädäntö lakkaa olemasta olemassa ja tämän uuden säädöksen säännöt tulevat olemaan voimassa, yksinkertaisimmat sellaiset. Ja se on ihan hyväkin Irlannin kannalta, jos näin tapahtuisi. Aivan kuten Lehner sanoi, niin voitaisiin valita lainkäyttö. Lain valinta olisi mahdollista. Näinhän ei ole tällä hetkellä. Tämän lisäksi monet asiat, tämä yhtenäisen säännön kysymys selkeyttäisi tilannetta. Sellaista ei ole Irlannissa tällä hetkellä, joten tämä toisi mukanaan monia etuja Irlantiin, eli olisi yksinäinen järjestelmä, yhtenä, yhtenäinen yksinkertainen järjestelmä. Mutta nyt meidän täytyy vielä päättää, haluammeko lähteä mukaan tähän asetukseen, vaikka emme siltä pohjalta, että Irlanti jäisi sen ulkopuolelle, niin haluaisin kertoa, minkälaiset vaik- seuraamukset olisivat. Ne olisivat mutkikkaat. Ja liene reilua sanoa, että toistaiseksi tätä asetusta ei ole laadittu sillä tavalla, että se pyrkisi ottamaan huomioon sen, että Irlanti ei liittyisi tähän säädökseen. Tämä otetaan huomioon, mutta yleisesti, mutta yksityiskohtaisesti sitä ei oteta huomioon. Tämä kannattaisi ehkä ottaa huomioon jatkossa. Jos Irlanti pysyy asetuksen ulkopuolella, eikä siis liity siihen, niin silloin olemassa oleva lainsäädäntö pätee. Eli, eli kuolleen henkilön kotipaikka määrittää sen, mikä on kiinteän omaisuuden omaisuutta kattava lainsäädäntö, eli se on se, sen valtion tai paikan lainsäädäntö, jossa omaisuus sijaitsee. Tämä ei päde ainoastaan Irlannin kansalaisiin tai niihin, jotka asuvat Irlannissa, vaan Irlannin säännöt pyrkivät ratkaisemaan kysymyksen riippumatta henkilön kansallisuudesta. Jos Irlannin tuomioistuin käyttäisi tuomiovaltaa esimerkiksi saksalaisen henkilön suhteen, ähm, niin siitä huolimatta, että Saksa olisi liittynyt tähän asetukseen, Irlannin yksityisomaisuutta, yksityisoikeus kattaisi edelleenkin äh, tällaisen tilanteen, jos kyse olisi nimenomaan kiinteistöomaisuudesta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, johon täytyy kiinnittää huomiota. Mitä tulee äh, oikeuden käyttöön, tuomiovaltaan, äh, tilanne onkin jo mutkikkaampi siinä mielessä, että irlantilaiset ja brittiläiset säännöt, jotka liittyvät perimysoikeuteen ja oikeudenkäyttöön, ovat oikeastaan toissijaisia valtionhallinnon kysymysten rinnalla. Ensimmäinen kysymys on se, miten hallinnoidaan kuolinpesää ja siitä sitten eh, seuraa kaikki muu. Ja sääntö on hyvin eh, liberaali. Irlannin tuomioistuimot voivat eh, no, käyttää tuomiovaltaa kuolinpesän suhteen riippumatta siitä, missä henkilö asui, kuoli ja oliko hänellä omaisuutta Irlannissa. Eli aika paljon harkintavaltaa Irlannissa on, eikä yhtäkään maata suljeta tämän periaatteen ulkopuolelle. No nyt on hyvin vaikeaa arvata, että miten irlantilainen tuomioistuin käyttää harkintavaltaansa siinä tapauksessa, että asetus menisi läpi ja Irlanti ei siihen liittyisi, koska tuomioistuinhan ei varmaan haluaisi lähteä sotaan muiden Euroopan maiden kanssa päinvastoin se haluaisi varmaan ottaa huomioon asetuksen sisällön ja olemassaolon, mutta ähm, harkintavallan käyttö jäisi edelleenkin tuomioistuimelle tietyllä tapaa. Tähän olisikin kiinnitettyä huomiota. Toinen seikka, joka on syytä ottaa huomioon, jotta voitte ymmärtää, kuinka monimutkainen tämä alue on, niin toki haluaa ratkaista näitä ongelmia. Mutta kuten monet teistä tiedätte, meillä on niin sanottu Meillä on niin sanottu Ranvois-sääntö, viittaamissääntö. Eli mm, jos esimerkiksi kuolleen henkilön kotipaikka olisi Ranskassa, niin tarkoittaisiko se sitä, että meidän täytyisi noudattaa Ranskan kotimaista lainsäädäntöä, kansallista lainsäädäntöä, vaikka kansainvälistä yksityisoikeutta? Koska jos Ranska tulee olemaan asetuksessa mukana, kuten se tulee, niin silloin, e, jos tätä ähm, siirtodoktriinia noudatettaisiin, niin silloin tämä ranskalainen ö, laki ö, pätisi. Tämä on kysymys, joka tulee esiin useaan otteeseen. Vastaus tähän kuitenkin on jossain määrin epämääräinen, koska tämä takaisin viittausdoktriini, sitä ei välttämättä voida pätää kaikissa tapa- se ei, se ei välttämättä päde kaikissa tapauksissa. Eräs seikka, joka, jonka haluan vielä mainita, brittikollegani hän puhuu kohta, mutta kuten tiedätte, Briteillä on ollut vaikeuksia sen suhteen, että tietty yksilö esimerkiksi on antanut rahaa ennen kuolemistaan ja sitten perimysoikeus sisältääkin laillisen oikeuden lähisukulaiselle periä, niin annettaisiinko silloin tätä ennen kuole- tämä ennen kuolemaa lahjoitettu summa, pitäisikö se antaa perijälle, lailliselle perijälle? No, tällaista ongelmaa ei välttämättä Irlannissa ole samalla tavalla kuin muissa maissa. Tietysti tietystikään varmuudella ei voida puhua, mutta kannattaa muistaa se, että irlantilainen perimys oikeus vuodelta 1965, joka on siis ihan kotimaista lainsäädäntöä, se kuitenkin perustui saksalaiseen malliin ja siinä on tällainen takaisinperintäklausuuli, joten voidaan kohtuudella äm, olettaa, että meillä ei varmastikaan olisi tällaisia public policy-huolia huolia takaisinperintäsääntöjen osalta. Ja jos äm, Irlan, todennäköisesti tästä ei tulisi ongelmia ainakaan Irlannin oikeudellisen oikeudenkäytön kannalta katsottuna. Artiklassa 17 puhutaan ö, rajallisesta autonomiasta ja niin edespäin. Se, se, tällaista lainsäädäntöähän Irlannissa ei ole, ellei sitä sitten ö, tunnusteta Ranvoa-doktriinin, takaisinvittausdoktriinin pohjalta niin, ja sitten seuraamuksista sen verran, että lienee ö, kohtuullista sanoa, että tämä asetus ö, liittyy siihen, että, siis, siis se, että Irlanti ei liittyisi tähän asetukseen, olisi problemaattista. Se aiheuttaisi ongelmia tulkinnan kannalta, se, ajattelisi, se aiheuttaisi ongelmia sen suhteen, mitkä, missä menee raja asetuksen täytäntöönpanon ja sen täytäntöönpanemattomuuden välillä. Minä en tässä tietenkään aio ottaa kantaa siihen, aikako Irlanti optata in vai out, mutta kannattaisi kyllä niiden, jotka laativat asetusta, sen sijaan, että vain laatisivat asetuksen, joka perustuu siihen, että Irlanti liittyisi siihen, ottaisivat jo lainsäädäntövaiheessa huomioon sen mahdollisuuden, että Irlanti ja Britannia eivät siihen liittyisi. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia. Ihan äh, lyhyt äh, huomio tässä, että, että tämä äh, oli tämä edellinen ratkaisu on 40-luvulta. 90 prosenttia eurooppalaisesta laisesta lainsäädännöstä kritisoi tätä 12 miljoonaa Eurostatin selvityksen mukaan asuu muussa toisessa jäsenmaassa. Tämä on ihan Äh, viime, viime, viime, vuotisen, viime vuosien äh, tendenssi tietenkin aina äh, kasvanut merkittävästi. Niin, ja tietenkin tietysti, ja siinä vaiheessa sitten, kun meidän terveyspolitiikka lopullisesti pettää, niin siinä vaiheessa tullaan näihin ongelmien äärellä sitten, kun kuolema koittaa. Kiitos. En minä nyt tähän kovempaan paljon johtopäätöksenä voi lisätä mutta voisin kertoa UK kannasta. Johtopäätökset tulevat olemaan samantyyppiset kuin Irlannin osalta. Me siis päätimme olla liittymättä tähän asetukseen ja kuitenkin haluamme osallistua neuvotteluihin. Haluaisin puhua kolmesta asiasta ja eh, tehdä ero eh, Britannian järjestelmän ja tämän asetuksen välillä, mutta ehkä olette tämän jo kuulleet ja sitten jonkun verran kommentteja siitä, miksi me olemme huolissamme tästä aletuksesta ja sitten eh, mikä on sitten seuraukset tästä eh, ulosjäämisestä eh, brittikansalaisille, jotka asuvat mantereilla tai, tai toisin toisinpäin. Siis erot sen välillä, mitä nyt on Britanniassa ja tässä asetuksessa ovat aika huomattavat. Asetushan luo selkeät säännöt ja toimivallan ja sovellettavan sääntö, sovellettavat äh, lait ja täytäntöönpanon ja se on selkeästi aika laajalle määritellyt tämän perimyksen ja myös sitten mahdollisuus äh, palauttaa pesään lahjat, jotka on saatu elinaikana kuitenkin toimivalta kysymys irtaimen ja kiinteän osalta on erikseen. Meillä ja, asetuksessa ne yhdistetään. Joten nämä meillä alueellisesti on aika lailla samanlaiset periaatteet kuin kansainvälisessä yksityisoikeudessa, mutta kuten kuulimme Irlannin osalta, meillä on tämä hajauttava järjestelmä, jossa on mahdollisuus käyttää eri lainsäädäntöä irtaimen ja kiinteän omaisuuteen. Irtaimeen soveltuu asuinpaikka ja sitten kiinteään tämä sijaintipaikka. Britanniassa ei ole olemassa edes, on tämä kotipaikka enemmänkin kuin vakituinen asuinpaikka, eikä ole mahdollisuutta valita lakia, joka asetuksessa myönnetään, joka itse asiassa eurooppalainen kansalaisilla on hyvä. No ongelmat sitten asetuksen suhteen meillä Britanniassa on tämä yhdistävä tekijä, nimittäin vakituinen asuinpaikka, tämä perusperiaate, kukaan ei tiedä, miten se määritellään tämä vakituinen asuinpaikka ja sitten voi olla, että EU-maissa saatettaisiin sanoa, että että perinnönjättäjä oli asunut vakituisesti esimerkiksi saksalainen kansalainen, joka asuu Englannissa, koska on siellä töissä, mutta jonka mies on töissä Saksassa, Ranskassa ja heillä on yhteinen lapsi siellä ja hän on pari päivää Lontoossa ja muuta ja sitten Pariisissa ja sitten hän muuttaa takaisin Saksaan muutaman vuoden jälkeen, niin on aika vaikea sanoa, mikä oli vakituinen asuinpaikka siinä tapauksessa. Sama ongelma liittyy siihen, jos joku asuu Etelä-Espanjassa, mutta muuttaa Liettua kotoaan, joka on hänen kotimaansa, koska hän tarvitsee sairaalahoitoa ja hän menee sinne hoidettavaksi, on siellä puolitoista vuotta hoidettavana ja kuolee siellä. Onko hän nyt sitten Liettuassa, onko vakituinen asunpaikka Liettuassa vai siellä Etelä-Espanjassa? Eli tässä on paljon kysymyksiä, jotka vielä vaativat ratkaisua ja senpä takia ehdotus on joko määrin asetuksessa tämä vakituinen asuinpaikka, joka helpottaisi ehkä Britannian hyväksymistä, tai sitten yhteä se johonkin tiettyyn aikamäärään asuin, asuinmaassa. Toinen kysymys ovat nämä palautuskysymykset, joka Irlannin osalta ei ole mikään selkeä, mutta se meillä on hyvin, hyvin suurikin kysymys, koska, koska järjestelmä perustuu sille, että varallisuuden siirrot elä, elä eläessä e, eivät ole palautettavia. Jos siis antaa lahjan eläessään ja sitten lahjoittaja vaihtaa asuinpaikkaa, niin sitten ei lahjan saajan osalta ole sitten varmaa, joutuuko hän sen palauttamaan vai ei. Jos hän muuttaa esimerkiksi Britanniasta Saksaan, niin siellä sovelletaan saksalaista lainsäädäntöä ja sitten yhtäkkiä siellä onkin vakituinen asuinpaikka ja hän on saanut lahjoituksen Englannissa Englannin lainsäädännön mukaisesti, niin sitten tämä palautuspesään saattaisi, saattaisi soveltua, vaikka se ei, ei olekaan asuinmaassa lainsäädännön mukaista. Ihan lyhyesti sitten näistä seurauksista, jos UK ei liity tähän, kuten kuulimme Irlannin osalta tässä lisäksi rinnakkaista päällekkäistä järjestelmää olisi aset, totuus ja sitten kansainväliset yksityisoikeuden säännöt Britanniassa, joita, jotka sitten vielä meillä ovat, tai siellä ovat alueellisesti jakautuneita. Ja nyt riippuen siitä, mikä tuomioistuin käsittelee kysymystä, niin silloin ratkaisu jossain perimyskysymyksessä saattaa olla ihan erilainen riippuen tuomioistuimesta. Ja sitten jos nämä järjestelmät ovat päällekkäisiä, niin siinä saattaa tulla myös sitten toimivalta toimivaltaristiriitoja ja lainvalintariitoja. Jos ajatellaan Britannian kansalaista, joka, on vakituisesti, joka asuu vakituisesti UKssa, jolla on irtainta omaisuutta ulkomailla, niin silloin olisi helpompi toimia asetuksen tavoin, koska jos on olemassa irtainta omaisuutta esimerkiksi Ranskassa ja Alankomaissa, niin silloin siellä käytetään tätä hajauttavaa järjestelmää, joka tosin ei ole osana asetusta. Asetuksen mukaan tämä UKssa asuva tai UKssa asuvan oma tuomioistuin voisi ratkaista koko tämän pesäjakokysymyksen tai perimiskysymyksen, joka tietysti helpottaisi asiaa kansalaisen kannalta. Toisaalta, jos asetusta ei sovellettaisi UKssa, niin silloin se ei voisi estää sellaisia brittejä, joilla on vakituinen asuinpaikka muualla EUssa käyttämään sikäläistä tuomioistuinta, jotka joutuvat noudattamaan asetusta. Ja sitten saattaisi johtua, johtaa myös ongelmiin vakituisen asunpaikan ja kotipaikan välillä. Mikä on vakituinen asunpaikka esimerkiksi Ranskassa, saattaa kuitenkin kotipaikka edelleen olla Englannissa. Tämäkin tulee olemaan ongelmakysymys asetuksen osalta. Jos on sitten sellaisten valtioiden kansallisia, jotka asuvat Britanniassa ja sellaisten maisten kansalaisia, jotka soveltavat asetusta. Ja jos joku kuolee Cornwallissa, esimerkiksi, mutta omistaa irtainta omaisuutta Espanjassa tai Kreikassa, niin silloin on olemassa tämmöinen päällekkäisyyden vaara. Ja silloin saatettaisiin pikemminkin soveltaa asetusta muiden maiden perusteella. Ja varsinkin, jos on sitten kiinteää omaisuutta esimerkiksi Englannissa, äh, Skotlannissa tai jossain muussa eurooppalaisessa maassa, niin silloin on lisäongelma, koska tämä kiinteän perimys kuuluu Englannin lainsäädännön piiriin, jos hänellä on kotipaikka Englannissa, mutta jos hänellä on sitten kiinteä omaisuutta Skotlannissa, niin sitten on skottilaista, äh, äh, skotin, äh, skottien lainsäädäntö tai sitten villa, äh, huvila Ranskassa, niin silloin sovelletaan, äh, sovelletaan Ranskan lainsäädäntöä. Ja sitten taas on olemassa tämä professio juris lainvalintamahdollisuus, niin asetuksen perusteella kansalaisuus ei ole määräävä tekijä kun taas Britanniassa kansainväliset yksityisoikeussäännöt edellyttävät kansalaisuusperustaa. Joku ranskalainen, joka kuolee vakituisessa asuinpaikassaan Englannissa, mutta jolla on myös talo Ranskassa ja valitsee sitten itse peri, perintölainsäädännökseen, perimyslainsäädännökseen Ranskan, niin silloinhan siinä tulee suuria ongelmia. Sitten liittyy myös ongelmia tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon tämmöinen yhtenäinen järjestelmä EU-maiden välillä, joka perustuu asetukseen. Ja koko tämä järjestelmä lähtee liikkeelle siitä, että on vastavuoroinen tunnustaminen ja luotetaan toinen toisten järjestelmään, joten nämä yhtenäiset järjestelmät, yhtenäinen toimivalta, jolloin ei ole mitään vaikeuksia tunnustaa muualla täytäntöönpantua päätöstä. Mutta tämä järjestelmä ei toimi, jos Britannia ei ole mukana tässä asetuksessa, koska silloin on sääntöjä, jotka, joita sovelletaan Britanniassa ja sitten toisaalta jäsenvaltioissa, koska tunnustamiskysymykset asetuksen perusteellahan voivat soveltua vain jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat mukana asetuksessa. Ja sitten tämä eurooppalainen perintötodistus on myös ongelmallinen, koska UK-viranomaiset eivät sellaista myöntäisi, mutta saat saattaisi käydä niin, että joku saksalainen tuomioistuin antaa sen toimivaltansa perusteella myös Englannissa sijaitsevasta varallisuudesta, mitä nyt sitten englantilaiset viranomaiset sellaisella tekisivät. Se on vaikea kysymys tämä asetuksen, asetuksesta ulosjääminen ei hyödyntäisi brittejä, jotka asuvat muualla, eikä, eikä EU-kansalaisille, jotka asuvat UKssa. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau. Kiitoksia kovasti, äh, Rova Lain. Annan saman tien sitten puheenvuoron äh, tohtori Remberto Syssille, joka on äh, asianaja ja hänellä on tässä tuhat, yli 1500 sivuisen kirjan laatinut immateriaalioikeudesta, vero-oikeudesta ja sen sellaisesta Kiitoksia. Minä haluaisin tästä ehdotuksen sisällöstä Saksaan sanoa muutaman sanon. Kuten tiedätte, Euroopassa on kaksi erilaista järjestelmää, jolla voidaan tavaroita luovuttaa eteenpäin. Esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa tällainen yhtenäinen järjestelmä, jossa, jossa jossa ei ole minkäännäköistä tällaista konsen, konsenrusta, epä, toisissa maissa, Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa esimerkiksi siirtäytyy tämän lisäksi vielä, tämän konsensuksen lisäksi, joka äsken oli siis voimassa tällainen rekisteröinti toteuttaa. Ja tässä on myöskin sitten näistä omaisuuden luovutuksessa on tällaiset asian papereiden vaihtoa sitten, jos todetaan, että kuka on oikeutettu tähän. Mitä sitten tulee, esimerkiksi joku esimerkiksi perinnönjaon yhteydessä yksittäisten perintöosuuksien saamiseksi noudatetaan tällaista jakojärjestelmää sitten esimerkiksi Saksassa eri osavaltioiden kesken ja, jos toisissa maissa tämä joudutaan rekisteröimään ja toisissa sitten koko perinnön siirtymisen oikeus on riittävä. Ei tarvitse erikseen näitä perinnön, perintön kuuluvia osia sitten rekisteröitä. Nämä säännöt ovat usein epä, epäselvät. Esimerkiksi ajatellaan, että, että, että henkilö kuolee ja on asunut edellisen kerran palkituisesti Italiassa, mutta hänellä on kumminkin sitten Saksassa asunto, tietysti italialaiset viranomaiset sitten 39 artiklan mukaisesti alkoivat soveltaa sitä sääntöä, että tässä että tämä Saksassa oleva oleva ma- maaomaisuus on jo siirtynyt, koska artiklassa 38 on näin todettu. Näin ollen tämä tämä omaisuus on sit, siirty sitten perinnön saajan kautta perinnön saajalle siirtynyt. Sama, samanlainen järjestely koski sitten esimerkiksi silloin, kun perinnön, perinnön jakoa toteutettiin. Sen vuoksi ensinnäkin tämän, tässä ehdotuksesta pitää selvittää se, että missä, mm, missä, missä tämä perinnön, perinnön jättäjä on asunut ja sitten vastaavasti sitten missä perinnön saaja tämän omaisuutensa peri. Eli siis tässä sovellettaisiin tätä sijaintimaan periaatetta, sijaintimaan lainsäädäntöä. Mitä sitten tulee tätä alkuperätodistusten tai tunnustaminen. Tietenkin on hyvä, että saadaan sopimus, jossa jossakin maassa annettu päätös todetaan juridisesti pitäväksi sitten toisessakin valtiossa ilman uusia oikeudellisia toimenpiteitä. Tämä riittyy nimenomaan tähän tunnustukseen, asiapapereiden tunnustamiseen, se tunnutaan jos kansainvälisistä siviilioikeusprosesseista. Ja sitä kautta sillä voi olla sitten tällaisia materiaalisia vaikutuksia, sillä ne voidaan tunnustaa esimerkiksi juuri alkuperän suhteen. Ajatellaan, että, että, että tämä perinnön jättää ja asuu Italiassa, mutta hän on kuitenkin sitten äh, Saksassa äh, äh, saanut jonkinlaisen todistuksen omaisuudestaan. Silloin Italian viranomaiset joutuisivat sitten tunnustamaan tämän perintöoikeuden, vaikka esimerkiksi siellä tästä asiasta ei tiedettäisi sen kummemmin mitään. Usein sitä ei edes käytetä, vaan todetaan, että silloin kun yhdessä maassa on saatu jonkinlainen todistus, silloin toisissa maissa ei tarvita enää mitään uusia tunnustamisjärjestelyjä. Sitten vielä toinen ongelma siis tässä asetuksessa on tämä tunnustus, meillähän, tai tunnustaminen, meillä on tämä vakituinen asuinpaikka yhtenä identifioivana tekijänä. Sitten ensinnäkin perinnön jättäjällä pitää olla jonkin selvästi määriteltävissä oleva asuinpaikka. Ja sitten siinä vaiheessa sitten ää, ää, ää, sovelletaan sitten niihin perinnön saajiin, joilla on sitten sen perusteella oikeus näihin perintöihin. Se ei aina ole välttämättä selvä. Nämä asuinpaikkahan voi helposti vaihtua ja vaihtuukin. Ja eikä, eikä välttämättä sitten noudatetakaan sen, sen maan perintölainsäädäntöä, jossa henkilö on se mielestään, johon hän mielestään identifioitu. Sitten on tämä Haagin perinnön perintöoikeus, yleissopimus vuodelta 1989 ja myöskin Pohjoismaissa on pitkään ollut voimassa samantapainen vähän laajennettukin määräys siitä, jossa on tämän perintöoikeuden perustana olevan asu, asuinpaikan määrittely ollut tai kasaitten kansallisuus etusijalla. Seuraava ongelma on sitten tämä raapua lauseke takaisin viittaus esimerkiksi Kaliforniassa oikeus, Kalifornian oikeus kertoi, että, että omaisuutta niin kuului sitten siirrettävissä ja samoin useimmissa eurooppalaisissa valtioissa on tämä sama periaate hyväksytty. Sitten artikla 26 osa tässä asetuksessa osoittaa, että vaatii, että tämä että ulko, ulkomaalaiset määräykset eivät enää sitten päde näissä yhteyksissä näitä, sitten esimerkiksi tässä tapauksessa äh, kalifornialaisten oikeus, oikeuskäytäntöjen mukaan sitten tämä perinnön joko suorittaa, eli siinä ei sitten päde tämä siirtämismahdollisuus enää. Tässä siinä tapauksessa, että, että, että tämä päätös viitataan, että siirretään takaisin ja siinä käytetään sitten jonkun toisen jäsenmaan ö, lainsäädäntöä mitä sitten tulee testamenttien sisältöön, se on erittäin, tai muoto on erittäin tärkeä. Siitä mitään asetusta ei edes ole luvassa komissiolta. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin jonkinlainen asetus, saada, säännöstö saada testamentti sekä sitten tälle perinnön jätteelle että perinnön saajan oikeusturvaksi. Haaki, Haagen sopimus voitaisiin tietysti hyväksyä, ratifioida sitä kautta se ratkaista tai sitten ottaa, ja ottaa siitä muita määräyksiä käyttöön. 19 jäsenmaata on jo allekirjoittanut tämän sopimuksen ja monissa muissa maissa on sitten samantapaisia määräyksiä testamentin muodostu. Ja kaiken kaikkiaan on olemassa aika laaja yksimielisyys siitä, että Haagin testamentti yleissopimus on, on hyvin pätevä ja se ei kohtaa sen suurempaa vastustusta Eh, eh, eh, jos, mitä tulee perinnetteen, jos, jos joku kuolee, niin silloin tietysti tämä käytettävä tuomiovalta on selkeä määriteltävissä, sitä ei kukaan kiistä. Ajatellaan täällä taas tätä saksalaista, joka asuu Ita- Italiassa. Se, tekee ja tästä perintösopimuksen, niin siinä ei välttämättä synny sitten mitään hämminkiä Italiassa, koska se perustuu saksalaiseen sopimukseen. Mutta kuitenkin kysymyksessä tämän asetuksen mukaan tämä perintöoikeussopimus, joka on sen maan lainsäädännön mukaisesti sitten pätevä, jossa hän kuolin hetkellä asuu. Tässä tulee se mahdollisuus, että yhtäkkiä ruvetaankin käyttämään sitten Italian perintökaarta tässä hyväkseen, eikä sitten tähän kansalaisuuteen perustuvaa Saksan järjestelmä. Minä näissä omissa no, briefing-nuoteissani olen tästä jo maininnut. Mitä sitten tulee tälle yhte- yhteisötestamentteihin, asetuksessa ei ole siitäkään mitään – ehdotuksia. Se on esimerkiksi Saksassa aika tavallinen järjestely. Siitäkin olen oman ehdotukseni teille jättänyt. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia, tohtori Syys. Sitten, äh, äh, sitten seuraavaksi äh, Sara äh, Patri, olkaa hyvä. Je vous remercie. Principalement jurisprudentielle Ranskan kansainvälinen perintöoikeus on aika vanhaa perua ja se on ajan hampaan kestänyt, mutta kuitenkaan se ei jatkossa varmasti toimi välttämättä. Ja sen takia tämä asetusehdotus, jos se nyt hyväksytään, uudistaisi meidänkin järjestelmäämme syvällisesti. Ja voitaisiin sanoa, että oikeastaan mitään yhteistä ei ole asetuksen ja Ranskan järjestelmän välillä. Ja tämä asetus kuitenkin jollain tavalla heikentäisi jatkuvuutta, nimittäin tämä jatkuvuus on minun puheenvuoroni kantama voima. Meillä on kuitenkin Euroopassa yhteistä filosofiaa, jolla periaatteessa halutaan varmistaa lainsäätäjän ja, ja lainsäädännön toteutuminen ja sovellettava laki. Periaatteessa on tämä olemassa tämä liittymäperusta, jo, jossa asetus aika lailla lähestyy Ranskan järjestelmä. Meidän ranskalaisessa järjestelmässä lähdetään liikkeelle siitä, että perinnön jättäjä voi päättää, päättää itse lain valinnasta. Ja tämä ö, toimi, ö, tuomioistuimen valinta ja sovellettavan lain valinta antaa mahdollisuuden käyttää sellaista kriteeriä, joka on tämän perinnönjättäjän varallisuuden keskus. Ja itse asiassa asetus näyttää menevän samaan suuntaan. Siinä mielessä vaikuttaa siltä, että pitäisi antaa lisätietoa äh, asetustekstissä siitä, että voitaisiin äh, määritellä paremmin tämä vakituinen asuinpaikka. Tämä äh, perintäoikeuden artikla 14 laaja soveltamisala osoittaa, että Ranskan järjestelmä, joka perustuu perustuu näihin lainvalintakysymyksiin, kuitenkin johtaa omaisuusmassan jakamiseen, joka tarkoittaa sitä, että tässä mm, komissioasetuksessa ja jätetään paljon tilaa artiklassa 43 reaali, tila, tilan, reaali, äh, lainsäädännölle. Ja meidän mielestämme tämä saattaa hidastaa perimyksen selvittämistä, perinnän selvittämistä. Me haluaisimme parempaa johdonmukaisuutta ja kuitenkin kysymme sitä, miten yhteen sopiva tällainen säädös olisi tämän eurooppalaisen perintötodistuksen edellytysten kanssa. Ranskan lainsäädännössä tämmöinen pesän selvittäjä, jonka lain, lain perusteella on säädä, äh, nimetty, äh, saa täydet oikeudet siinä tapauksessa, jos ei kyseessä ole Ranskan ulkopuolella tapahtunut selvitys. Ja tämä reaalitilanne on kuitenkin erilainen. Ja nyt haluamme, haluamme tietysti päästä siihen, niin kuin asetuskin, että varallisuusmassa haja, haja, hajautetaan kiinteän ja, ja, ja irtaimen osalta. Tämä kiinteän omaisuuden osalta lainvalintamahdollisuus asetuksessa ratkaisee eh, tilanteen samantyylisesti kuin Ranskan lainsäädännössä. Se on yksi kysymys, jossa ää, eh, tämä ää, eh, jär, uusi asetus johtaisi uuteen käytäntöön. Se tarkoittaa sitä, että teksti ää, pitkälti tuo esille samantyyppistä, samantyyppisiä ratkaisuja kuin Ranskan oikeuskäytännössä. Kuitenkin olemme todenneet, että ranskalaisessa oikeusjärjestyksessä on ollut aukko ja me haluamme ratkaista tämän varallisuuden irtaimen ja kiinteän hajaannuttamisen. Meillä on kuitenkin sellainen tilanne, jossa perinnön jättäjän tahto on vain toissijainen. Ja tämä asetusehdotus päinvastoin painottaa hyvin paljon perinnönjättäjän tahtoa. Kassaatiotuomioistuimessa on käsitelty tätä kiinteän omaisuuden sijaintipaikan lakia ja sitten viimeisen asuinpaikan lakia. Joten tällainen, varsinkin kun kiinteä omaisuus sijaitsee jossain kaukana. Ranskan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä lähestymistapa on erittäin, erittäin vaikea toteuttaa. Jos perintöä kohdellaan erillisinä massoina, niin silloin perinnön jättäjä ei pysty ennakoimaan pesän jakoa tai perinnön jakoa. Jos on, on kiinteitä ja kiinteitä Englannissa irtaimia eri puolilla Eurooppaa. Jos testamentilla hän määrää irtaimet, irtaimet esikoiselle ja kiinteän kuopuksille, niin silloin ei olisi mahdollista kuitenkaan tätä koko kiinteäomaisuutta, joka sijaitsee Englannissa, määrätä vain yhdelle perijälle. Ja tällä, tämä johtaisi testamentin kautta tehtyyn etu, etusijan antamiseen toiselle lapsesta. Me tiedämme, että järjestelmämme ei ole täydellinen ja se vaatii korjaamista. Senpä takia kassaatiotuomioistuimessa on käytetty tätä ranvojärjestelmää, kun kiinteä omaisuus on pyritty erottamaan – koko oma perintömassasta sen sijaintipaikan takia. Jos artikla 7 hyväksytään, niin se olisi täysin vastoin Ranskan järjestelmää. Se kuitenkin varmasti korjaisi meillä olevan puutteen, jolloin sitten tämä liittymäperuste olisi meidän hyväksyttävissä. Mutta tämä tällainen uusi eurooppalainen perintötodistus on hyvä, koska hyvin usein pyritään siihen, että perintöä kohdellaan yhden lain perusteella eikä erikseen varallisuusarvonsa perusteella. Artikla 17 viittaa liittää tähän asuinpaikan sijasta kansallisen oman kotipaikan lainsäädäntöön. Ranskassa meillä perinnönjättäjällä on rajalliset mahdollisuudet määrittää lainvalinta. Ja jos nämä sisäisen lainsäädäntömme viimeaikaiset muutokset ovat parantaneet tilannetta, niin se on johtanut siihen, että perinnön, anteeksi, perinnön saaja – on yksi meidän perintöoikeudemme eh, eh, keskeisistä pilareista ja tämä sisäisessä lainsäädännössä eh, halutaan kunnioittaa perinnönjättäjän valitsemaa lakia, jolloin harkinnan, harkintavalta on aika rajallinen muuten varsinkin silloin, kun lainsäädäntö ei kata kaikkia ratkaisuja jonkun muun maan toimivallan päättämiseksi. Lainvalinta on mahdollisuus toisaalta kiertää sellaisia sääntöjä, jotka kuuluvat kotipaikan lainsäädäntöön pakottavina määräyksinä. Professio Juris ei ole hyväksyttävissä ranskalaisille, paitsi jos sille asetetaan tietyt edellytykset. Ja tämä, tämä kysymys on meidän oikeusjärjestelmässämme täysin keskeinen. Artikla 27.2 tässä asetusehdotuksessa on hyvin, hyvin vaikea ymmärtää. Nimittäin jos käytetään jotain poikkeussäännöstä, jossa juris fori on Eh, poikkeava ja jopa radikaalimmin niin, että onko silloin lakiosa pidettävä ortrepublikin mukaisena eh, eh, poikkeussääntönä. Tähän Ranskan lainsäädäntö ei koskaan ole joutunut puuttumaan. On varmaa, että kun otetaan enemmän joustavuutta ja ennakoitavuutta siihen, mikä laki valitaan, niin joitakin vaikeuksia voidaan poistaa perintöoike- kansainvälisen perintöoikeuden alalta. Ja samoin siinä tapauksessa, jos käytetään tätä eurooppalaista perintötodistusta, jonka osalta asetus täydentää ranskalaisessa lainsäädännössä tietyn aukon, koska me emme ole hyväksyneet Haagin yleissopimusta perimykseen sovellettavasta laista. Ja tältä osalta asianomaiset ovat kansainvälisen perimy, kansainvälisissä perimysasioissa koittaneet ratkaista tilanteen sisäisen lainsäädännön perusteella – joten jonkun näköistä asiakirjaa on vaadittu, jossa, jolla, on, jolla on edellytetty perillisaseman toteen näyttämistä. Jos kuitenkin käytännössä tällaiset todistukset, jotka Ranskassa on annettu, voidaan tunnustaa toisissa maissa, niin vain silloin, kun muissa maissa tällainen järjestelmä jo muutenkin on olemassa. Tällainen todistus kuitenkin ei ole mitenkään varma, e, varma asiakirja. Ja senpä takia tällainen perintötodistus helpottaisi varmasti kansainvälisiä, kansainvälistä perinnön selvittämistä. Ranskan kansainvälinen yksityisoikeus perintöasioiden alalta on tällä hetkellä liian monimutkainen ja senpä takia tämä asetusehdotus on selkeästikin tuomassa jotain hyvää, mutta meillä on sen osalta joitakin varaumiakin. Ja jossain vaiheessa voimme sanoa sitten varmasti, että asetuksen soveltamisala on vielä auki ja sitten tämä tunnustaminen virallisten asiakirjojen suhteen ei ole vielä selkeästi määritelty ja myös testamentin määrävaatimukset on, ovat vielä riittämättömät tässä asetuksessa. Niiden osalta voitaisiin käyttää Haagin yleissopimuksen muotoa. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau. Kiitoksia kovasti rouva, mitä tähän tekstiin tulee tähän tämä Ranskan e, teksti on yksi originellein toistaiseksi nähdyistä. tämä, tämä aika kursoorinen näitä muitakin. Sitten Erwin Schäuble Äh, perintöoikeuden dosentti Viinistä. Hän äh, johtaa itävaltaisia äh, asianajajia tässä eurooppalaisessa järjestössä. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia tästä ystävällisestä kutsusta Sano, sanottavani tästä asiasta aika vähän materiaalia, jonka, jonka kansalaiset tuntevat niin yhtä hyvin kuin kansallisen perintölainsäädännön silloin jos ajatellaan että omaa, omaa perintöoikeuttaan se kysyä, esittää kysymyksiä, onko perintöoikeudellinen, onko, mitä ne testamentinsa, onko, saako, onko avopuoliso tai hänen lapsensa kenties perintöoikeutta oikeutta perintöön tai näin poispäin. Näin Eh, näin tämä, eh, eh, voiko perintö näin hoitua ilman, ilman mitään tällaista oikeudellista toimenpiteitä ja näin poispäin. Haluavat myöskin tietää sitten sitä, kun on tapa, kysymyksessä rajat ylittäviä perimyks Silloin tietysti sitten äh, ihmiset ovat kiinnostuneet, ovatko he oikeutettuja tähän perintöön vai ei, ja, ja, ja äh, minkä perusteella sitten tämä perintöoikeus määräytyy, esimerkiksi kansalaisuuden, vaikka sitten sen viimeisen asuinpaikan mukaan, äh, asuinpaikan lain, maan lainsäädännön mukaan sitten kun me eh, vaihdamme näitä vastauksia kokemuksia, me huomaamme, että meillä on kokonainen eh, kirjo erilaisia mahdollisuuksia, jos eh, ajatellaan vaikkapa tätä kotipaikka-oikeuksien määrittelyä. Se onkin yksi syy, miksi se näissä rajat ylittävissä perimistapauksissa on aina kiistaa ja riitaa hajanaisuutta. Sen vuoksi tässä on nyt sitten äh, tarjolla instrumentti, joka äh, äh, määrittäisi kansainvälisen velvollisuus, kansainväliset velvollisuudet ja vastuut ja miten, miten, miten näitä voitaisiin sitten tunnustaa molemminpuolisesti. Pyritään tiettyyn yhden, yhdenmukaisuuteen ja näin sitten saataisiin sanainen säädöstö kansalaisen avuksi silloin, kun hän miettii, että minkä perinnön, perintölainsäädännön mukaan hänen tapauksessaan edetään. Luvuissa 4 ja 6, mitä tulee sitten näiden päätösten tunnustamiseen ja, ja tähän oikeustodistukseen tulee, ne ovat selkeitä edistys, edistysaskelia, jos ajatellaan sitä ää, käyttö- ja tuomiovaltaa ja päätösten soveltamisoikeutta. Ja myöskin sitten näistä alkuperäistä on määräyksiä sellaisia, ovat määräykset osittain sellaisia, että niistä kannattaa vielä keskustella, ovatko ne välttämättä kaikki hyödyllisiä. Monissa monilla aloilla on vielä hyvin monimutkaisia määräyksiä. Esimerkiksi tämä perinnön jako ei välttämättä ole kovinkaan helppoa ja johtuu, johtaa viivästyksiin ja lisä, lisäkustannuksiin. Tässä on kysymys monista materiaalioikeuksista, aineellisista oikeuksista, jotka liittyvät muuhunkin, muihinkin kuin perintöoikeuskysymyksiin. Ja tässä tulee mahdollisesti rajoittaneeksi näitä oikeuksia, koska me nyt puhumme näistä alkuperä asioista, eikä sen mukaisesti tai näistä asioista, jotka ratkaisivat asuinpaikan vakituisen tai muun mukaisesti. Ehdotuksessani olen paperissani olen tehnyt ehdotuksia mahdollista parannusmahdollisuuksista, millä tavalla päästäisiin parempaan tuloksiin. Minä pidän keskustelua kuitenkin välttämättömänä siksi, koska uskon, että nämä monet kommentit ovat, ovat jo tuttuja edeltäviltä puhujilta, niin edeltäviltä puhujilta. E, esimerkiksi ajatellaan Irlannin ja Iso-Britannian mahdollisuutta jäädä tästä pois. Kenties he sitten voivat tämän varauman poistaa, kun on keskustelua riittäväksi, riittävästi käyty. Ajatellaan nyt sitten perhe- ja perintöoikeutta tässä ehdotuksessa, komission ehdotuksessa julistetaan selkeästi, ettei siinä olekaan äh, kysymys ollenkaan äh, sille tielle, mikä olisi oikeastaan välttämätöntä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Eli siis kaikki nämä perheoikeudelliset kysymykset jäisivät tämän määräyksen äh, ulkopuolelle, mutta se ei välttämättä aina ollenkaan onnistu. Muutamia esimerkkejä tästä Ensiksi eh, perheoikeus ja perintöoikeus ovat kaksi eh, eh, eri, parisia, eri paria kenkiä. Jos, jos ajatellaan varallisuuden perimisoikeutta, sillä, sillä on tietysti myöskin perheoikeudellisia merkityksiä ajatellen vaikkapa avioavallisia suhteita tai näin poispäin. Sitten siinä on myöskin selkeitä, voimakkaita kytköksiä, koska Jokaisen jäsenvaltion perhepolitiikka määrittää myöskin nämä perintöoikeudelliset kysymykset. Ajatellaan kansallista lainsäädäntöä. Siinä esimerkiksi vaikkapa aviokumppani, avio, avopuolisen tai avioton lapsi tai näin pois on tietysti jonkinlainen oikeus mahdollisesti jonkinlaiseen elatus, elatusapuun sitten tämän perin, kuoleman jälkeen. Mutta äh, näin ajatellaan, kun ajatellaan äh, tätä taustaa, sehän on perhepoliittinen ja perheoikeudellinen silloin, eikä, eikä, eikä välttämättä ollenkaan pelkästään perintöoikeudellinen. Tässä huomataan, että eivät ne ole selkeästi toisistaan e, e, erotettavia oikeuden, oikeudenkäytön tapoja Esimerkiksi tässä on tämä perheyhteys on kuitenkin hyvin kiinteässä roolissa. Ajatellaan esimerkiksi Itävallan perintäkaaressa esimerkiksi niin, että, ne, että, että lapset, lapset ovat aina etu, etu, etuoikeutetussa asemassa verrattuna vaikkapa aviopuolisoon. Ja myöskin sitten aviokumppanissa tai aviopuolison tai avopuolison tai elämänkumppanin välinen asema on sitten taas samankaltaisempi. Sitten kun mitä tulee tähän asuinpaikkaan, sinne saattaa olla erilaisia määräyksiä riippuen siitä, missä sitten taas avopuoliso asuu, tai sitten avioton lapsi ei välttämättä saa olla ollenkaan oikeutettu sitten perintöön sitä ei tässä määräyksessä tai ehdotuksessa ole ollenkaan huomioitu tällaisia mahdollisuuksia. Itävallassa perintöön on oikeutta on esimerkiksi se, jos, jos, jos sel, selkeästi loukkaa esimerkiksi näitä perheoikeudellisia vaikkapa elatusapuun ja muuhun riittyviä oikeuksia. Silloin perheoikeus menee sitten perintöoikeuden määräysten ohi yli. Esimerkiksi henkilö, joka, jolla, jo, jo, joka joutuisi todella huonoon asemaan sitten ajatellen ö, ö, omaa, omaa elantoaan puolison poismenon jälkeen, si, si, silloin, jos ei ole tällaisia perintö Eh, mahdollisuuksia. Silloinhan tarvitaan selkeää, voimakasta väliin puuttumista, jos perinnös, perintöjärjestelyssä hänen elantoaan ei se tulisi varmistettua sitten, mitä tulee lahjoihin eh, lapsille ja näin pois muille eh, lähisukulaisille. Se on yksi ulottuvuus, jossa esimerkiksi testamentissa ei ole lapsia huomioita ollenkaan. He ovat kuitenkin oikeutettu lakiosaan Eh, eh, eh, siinä, sitäkin määriteltäessä sitten joudutaan miettimään esimerkiksi näitä lahja, lahjoituskysymyksiä. Esimerkiksi puoliso on siirtynyt maasta tai perinnettäjä siirtynyt aiemman maasta pois. Silloin meillä on oikeus puuttua tähän esimerkiksi lastenlakiosan lakiosan turvaamiseksi. Siinä taas astutaan sitten perheoikeuden saralle Kysymys tietysti tämä, Toisissa, toisissa maissa ei ole ö, ollenkaan tällaista lakiosamääräystä, toisissa maissa taas on. Siinä joutaa oikeusteitse sitten määrittelemään, onko lakiosa sitten riittävä tai riittämätön. Tässä taas sitten perheoikeus vaikuttaa niin paljon voimakkaammin asiaan, että jo esimerkiksi testamenttimääräys sitten jää tässä tapauksessa toiseksi ajatellaan sellaista tilannetta, että, että tässä viimeisessä vainajan asunpaikassa ei tunneta tällaista, tällaista oikeutta. Silloin tietenkin esimerkiksi lasten ja jälkeläisten oikeus tulisi määrätä sitten heidän oman kotimaansa mukaan, jos sellainen oikeus siellä on. Ja näin. Esimerkiksi Itävallassa leski saa oikeuden jäädä asumaan yhteiseen asuntoon ja, ja myöskin sitten oikeuden, oikeuden käyttää sitten irtaimistoa niin kuin tähänkin asti se ei ole pelkästään itävaltalainen erikoisuus, vaan se on niin kuin monissa muissakin maissa samanlainen järjestelmä olemassa. Ja kysymys on, että aviopuolison leskelle sitten jää tämä oikeus ehdottomasti siitä riippumatta, mitä testamentissa ja muissa on on sanottu. Eh, ajatellaan sitten, eh, että tämä on kuitenkin itävaltainen perusoikeus, siitäkin riippumatta sitten vaikka puoliso olisi saattanut kuolemaan jossakin toisessa maassa, jolla, jossa tällaista välttämättä olisikaan. Sitten tämä eh, valinnanvapaus, siinä se on tietysti yksi mahdollisuus. Ja aina voidaan tietenkin valita sitten tämä kotipaikka-oikeus se on ihan oikein, mutta minä uskoisin, että tätäkin määräystä voitaisiin vielä parantaa, koska tässä on yksi ammottava aukko ehdotuksen mukaan. Eh, eh, on määritelty sitten oikeus kääntyä joko asianajan puoleen tai ei. Eh, hän, henkilö voi valita valita jonkinlaisen asu, asuinpaikan jo siitä siksikin, vaikka, huolimatta vaikka siellä ei sitten tunnustettaisikaan esimerkiksi jälkeläisten ja kumppanin perimysoikeutta. Tämä saattaa olla sitten haitaksi jälkeen jääville esimerkiksi siinä tapauksessa, että hän on tullut näin valinneeksi jo etukäteen – Tietenkään aina on tarpeen säätää vain juuri sen verran, kun on, on, on tarpeen. Ja tässä täytyy myöskin ottaa sitten huomioon tämä perheoikeus, kuten todettu. Tässä kannattaa aina esittää kysymys, että, että ajatellaan nyt vaikkapa artiklaa 19, eli siis tätä käyttöaluetta, soveltamisalaa ja poikkeuksia riitt, riittäisivätkö nykyiset määräykset vai ollaanko, ollaanko tässä menossa liian pitkälle tässä ehdotuksessa, tai tai, tai yl, ylipäätänsä pitääkö ottaa sitä oikeusperuksesti ollenkaan artikla 81 ja sen muita näitä ala, ala, alakohtia, koska perheoikeudessa on jo määrätty näistä samoista asioista näissä omissa tausta papereissani olen äh, näistä ehdotuksia tehnyt ja olin kiitollinen, jos niistä voitaisiin, voitaisiin keskustella. Mitä sitten tulee näihin äh, epäselviin säännöksen epämääräisyyksiin, äh, tämä viittaussuhteet eivät ole riittävän selvät. Esimerkiksi, jotkut, esimerkiksi elatusapu on irrotettu, hyvä se kuuluukin perheoikeuteen, mutta jos ajatellaan, niin toiset, toiset sitten omi määräykset tai toiset piirteet, joilla ei ole tällaista elatusapuun liittyvää kytköstä. Esimerkiksi tämä oikeus jäädä asumaan yhteiseen asuntoon ja näin poispäin. Niistäkin pitäisi täsmällisemmin määritellä, määrätä. Samoin ää, ää, tässä on monia vaikeuksia vielä Itävallan oikeudessa, oikeudessa esimerkiksi, että testamentti voidaan tehdä ja esimerkiksi siis turvatakseen muiden perinten oikeutettujen oikeuksien turvaamiseksi. Mutta kenties sitten toisissa maissa taas ei ole tämän tapaisia määräyksiä. Ja 19. artiklassa on määräyksiä, joista minun mielestäni olisi vielä saatava tarkempaa sel- selvennyksiä. Ja sitten vielä mitä tulee näihin lahjoituksiin ja, ja, ja avioliitossa ja lapsille Äh, äh, meillä on tässä äh, tietysti kytkös, joka pelkästään liittyy siis näihin oikeudellisiin asiakymisiin. Tässä kytket, tämä riippuvuussuhde pitäyt, taikka perustuu lähinnä kansalaisuuteen. kysymys on siitä, että on, onko, onko, onko riittävää sitten määrätä äh, näistä oikeuksista pelkästään kansalaisuuden äh, perusteella. Äh, ehdotus perustuu Haagin, Haagan yleissopimukseen. Toteaa, että se olisi hyvä perusta sille jättäen mainitsematta, että Haagin yleissopimus on ollenkaan voimassa vielä läheskään kaikissa maissa. Eh, ajatellaan vaikkapa tätä viimeistä eh, vainajan eh, asuinpaikkaa. Tämä kytke, perustuu faktoihin, jotka on, vai, ovat mahdollisesti hyvinkin vaikeasti selvitettävissä, että missä edes mennyt sitten todella perinnettä on viime ajat asunut. Jälkeen jäinen, jäinen velvollisuudeksi jää sitten osoittaa, missä ja milloin tämä perinnettä sitten on, on asunut kuoleman tapauksissa on vaikea tehdä tällaisia ripe, ripe, ripeitä päätöksiä. Esimerkiksi sinne kun ruvetaan katsomaan sitä puhelinlaskuja, roaming-laskuja, sähkölaskuja, kaikenlaisia tämän, tämän tapaisia asioita, mutta saattaa olla, että, että ei sellaisia tietoja ole ollenkaan. Esimerkiksi monet ihmiset viettävät jo joustavasti aikaa useissa, useissa valtioissa peräkkäin. Tämän tietojen selvittäminen saattaa olla työrestä ja sitä paitsi varsin kallistakin. Tietenkin että tämä asia on tietysti hyvinkin seksikäs ja tunteita kuohuttava koko aihe kaiken kaikkiaan tietenkin <clears throat> tämmöiset kysymykset olisi kumminkin mietittävä, että, että onko se tärkeää sitten tämä kansalaisuus ja tämä maa, johonkin maan identifioituminen sitä kautta, vaan pitäisi löytää sellainen perusta sitten tällä asuinpaikalle, joka on sitten selkeästi kestävä kaikin määritelmin. Kysymys on pelkästään tosiseikoista, jotka on sitten todistettavissa ja toteen näytettävissä – Euroopassa on tänä päivänä ongelmana se, että, että tavallinen oleskelu kussakin jäsenmaassa määritellään ihan eri tavoin eri maissa. Me tarvitsemme täällä Euroopassa yhteisen perustan näille esimerkiksi oleskelulle, ettei sitä tarvitse sitten joka kerta erikseen jossain tuomioistuimessa tai jopa Euroopan unionin tuomioistuimessa sitten määritellä tämän vakaa oikeusperusta, oikeusvarmuus äh, tuo myöskin äh, äh, jämäkkyyttä tähän järjestelyyn. Ja jos tällaista oike- perustaa esimerkiksi oleskelulla ei saada aikaiseksi, minusta oli silloin parempi pitäytyä sitten kulloisenkin jäsenmaan omassa lainsäädännössä. Kiitos, Rova Annan sitten seuraavana puheenvuoron Riitta Leppiniemelle, Suomen asianajaliiton puheenjohtaja. Olkaa hyvä vain. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta esittää huomioita tästä ehdotettavasta perintöasetuksesta. Hoidan näitä perintöasioita käytännössä asianajajana, joten muutama käytännönläheinen asia tästä ehdotuksesta, muutama ongelmallinenkin asia. Toimivaltaan liittyen nykyisin Suomen laki ja tämä ehdotus on, on samalla linjalla, eli, eli toimivallan peruste on asuinpaikka. Mutta kuten täällä on jo todettu, jäsenvaltiot tulkitsevat tätä asuinpaikkakäsitettä hyvin eri tavalla. Meillä on lisäksi paljon henkilöitä, joilla on määräaikaisia työsopimuksia ja useat henkilöt verotus- tai eläkesyistä elävät kahdessa eri valtiossa, joten ainakin esimerkin luontoisia täsmennyksiä tähän asetukseen pitäisi antaa siitä, mitä asuinpaikalla tarkoitetaan. Se, että tässä on mahdollisuus sopia oikeuspaikasta, on hyvä asia. Se tulisi olla laajasti mahdollista. Pääsääntö siitä, että perimykseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, vastaa siis pääosin Suomenkin lakia – Meillä kuitenkin nykyään uuden kotipaikkavaltion lakia sovelletaan välittömästi vain, jos perittävä oli kuollessaan sen kyseisen valtion kansalainen. Muuten edellytetään viiden vuoden asumista. Ja luulen, että kategorisesti asuinpaikan vaihtaminen niin, että se automaattisesti vaihtaisi perimykseen sovellettavaa lakia, niin aikaan saa sen, että perimys ei toteudu perittävän tahdon mukaisesti. Meillä on ollut lähes kymmenen vuotta voimassa mahdollisuus aviovarallisuusjärjestelmissä päättää, minkä valtion lakia sovelletaan ja tämä tieto on hyvin harvalla ja puhumattakaan sitten, että ihmiset tietäisivät, että minkälainen on sen kyseisen maan laki, johon he esimerkiksi työnsä perässä lyhyeksi aikaa muuttavat. Ehdotuksessa on erotettu perhe- ja perintöoikeus, kuten täällä jo todettiin. Se aikaansaa ongelmia, nimittäin pahimmassa tapauksessa testamentin pätevyys ratkaistaan laati, lain mukaisesti, aviovarallisuus taas avioliiton solmimisvaltion lain mukaisesti ja perimys perittävä viimeisen asuinpaikan valtion lain mukaisesti. Ja nämä kaikki valtiot tietysti voi olla eri valtioita, joten kollisioita syntyy. Se, mikä Suomen kannalta tässä on erittäin merkityksellistä, on se, että tässä asetuksessa tämä perimykseen sovellettavan lain ala on laajempi kuin meillä tällä hetkellä. Meillä nimittäin tämä perimykseen sovellettavan lain mukaan, mukaan niin se ratkaistaan, sen mukaan ratkaistaan pääosin nämä aineellisoikeudelliset kysymykset ja sen sijaan kuolinpesän hallintoon ja pesän selvitykseen, pesän jakajan asioihin sovelletaan Suomen lakia. Meillähän tuomioistuin voi määrätä pesän selvittäjän ja jakajan, jos sellainen tarvitaan. Ja tämä ehdotettu säännös jättää nyt sitten epäselväksi sen, että voitaisiinko tällaista enää määrätä, jos tähän perimykseen ei sovelleta Suomen lakia. Ja ihan käytännössä tällä hetkellä me asenajat joudumme useinkin soveltamaan kyllä vieraan valtion lakia, kun jaamme näitä, näitä kuolinpesiä. Mutta siihen on keinot selvittää, minkälainen se lainsäädäntö on, mutta sen sijaan hyvin ongelmallista olisi se, jos myös ne menettelytavat määräytyisivät vieraan valtion lain mukaan. Mutta se, mikä Suomen kannalta on tässä asiassa erityisen merkityksellistä, on, tai liittyy tunnustamiseen ja täytäntöönpanoon. Meillä nimittäin valtaosa perintöä koskevista asioista ratkaistaan kuolinpesän osakkaiden tekemällä ja kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistamalla sopimuksella. Ja tällainen sopimus ei ole tämän ehdotuksen mukainen virallinen asiakirja. Jos meillä on riitainen perinnönjako, pesänjakaja normaalisti joku, joku asenee ja määrätään toimittamaan jako. Ja tätä pesänjakajaakaan ei pidetä tämän asetuksen mukaan sellaisena toimielimenä, jonka, ää, joka, jonka päätös olisi virallinen asiakirja ja siten tunnustettavissa ja täytäntöön pantavissa. Näin ollen Suomen kannalta on äärettömän tärkeää, että meidän nykyinen lainsäädäntö ja noudatettu käytäntö käytännön mukaisesti asianosaisten tekemät muotomääräykset täyttävät sopimukset sekä pesänjakaja antama lainvoimainen toimituskirja voidaan rinnastaa täytäntöönpanokelpoiseksi asiakirjaksi. Muuten Suomesta ei juuri tule päätöksiä, joita muualla tunnustettaisiin tai pantaisiin täytäntöön. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Kiitos Rova Leppiniemi. Nyt mm, mahdollisuus on tullut kollegoille esittää kysymyksiä, käydä keskustelua. Äh, mm, tohtori Syysin piti jo lähteä lentokoneeseen – mutta tässä avaan mahdollisuuden kysymykselle. Rova Lichtenberger. Niin minulla on kysymys poikkeuksellisesti äh, itse asiassa alueellisesta intressistä johtuen. Nimittäin tässä on kysy Itävallan ja Italian välisistä äh, Etelä-Tirolia koskevista säännöksistä. Mm, koskisivatko nämä uudet säännöt tällaista lex specialista, koska meillä on tämmöinen erikoissääntö myös Itävallassa perintöoikeudessa. Weitere Fragen von den Kollegen? Onko muita kysymyksiä kollegoilta? Ich hätte meinerseits an die Minulla olisi Irlannin ja brittijärjestelmän äh, asiantuntijoille kysymys. Vakituinen asuinpaikka se ei ole sama kuin kotipaikka. Olisiko teillä tähän jotain täydentävää vielä? Mikä on teidän kantanne vakituisesta asuinpaikasta? Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat saaneet esiintyä tänään. Mielestäni siitä on todellakin ollut apua kun olemme omia ajatuksiamme pyrkineet selventämään. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Kaikki tietysti haluavat <clears throat> hyvä, hyvän lopputuloksen. Palaisin siihen, mitä brittiläinen ja irlantilainen tutkija puhuivat lahjojen takaisin perinnästä. Ehkäpä te voisitte hiukan avittaa minua. Eikö tämä ole vähän samanlainen kuin perheoikeus Itävallassa. Eikö olisi hyvä suhtautua tällaiseen lahjaan sen lainsäädännön mukaisesti, joka oli voimassa, kun lahja annettiin? Tällä tavalla ratka- ongelma ehkä ratkaistuisi. Niin, varmasti ihan mahdollinen ratkaisu. Onko jollain vielä jotain muuta lisättävää? No minä haluaisin, mitä äh, Rovat Soiba ja Kodesho Patri puhuivat lakiosasta, jos oikein ymmärsin, niin ongelma tai tällä hetkellä on olemassa näissä, jos on ranskalan kansalainen, jonka varallisuus kiinteä on, on, on Englannissa, ja jos oikein ymmärrän sekä ranskalaisesta että brittin äh, perintöoikeuden kannalta, perii siellä varallisuutta ja nyt sitten tämä lakiosa säädökset, jos hänellä ei ole siis Ranskassa kiinteää omaisuutta, niin ne jäävät toteutumatta. Mutta johtaisiko tämä uusi asetus nyt sitten näiden ongelmien kärjistymiseen? Kenelle se ensimmäinen kysymys nyt olikaan? hyvä, Rava Kodeshobaris. Niin tässä oli kyse Italian ja Etelä, Tirolin värisestä sopimuksesta, kahdenvälisestä sopimuksesta. Minulla sitä tekstiä kyllä ole, mutta nämä kahdenväliset sopimukset jäsenvaltioiden välillä so- sovitaan, eli tämä ei ole mikään valtiosopimus, koska sitä ei ole tehty valtioiden välillä. Ja toinen kysymys joka liittyy tähän kotipaikkaan ja asuinpaikkaan. No tietysti kotipaikkaahan ei myöskään ole määritelty, vai pitäisikö tähän nyt sitten englanniksi vastata, niin, niin domicile, kotipaikka, siitä kanadalainen tuomioistuin määritteli 23 sivulla tuomiossaan kotipaikan, eli ei sitäkään ole helppo määritellä, mutta ero käsittääkseni on se, että näköinen tarkoitus vakituiseen asumiseen liittyy tähän kotipaikkaan. Sekin on tärkeää. Ja, ja kotipaikka on vaikeampi muuttaa, koska pitää uudelleen arvioida tämä tarkoitus, haluaako henkilö tosiaan lähteä jonnekin muualle vakituisesti olemaan. Ja sitten tämä vakituinen asupaikka eh, ehkä tarkoittaa, tai ei ehkä sisällä tätä vakituista asettautumista johonkin pysyvästi asumaan yhtä lailla kuin kotipaikka. Jos menee töihin puoleksitoista vuodeksi johonkin maahan, niin onko silloin tarkoitus sinne asettautua, jos ei tiedä ja jos ei tiedä muuttaako takaisin ja niin edelleen, niin silloin on aika vaikea sanoa, kuinka vakituinen tämä paikka nyt sitten on ja miten määritellään tämä vakituinen asipaikka sen vakituisuuden osalta ja sitten tuli kysymys siitä, että voidaan ottaa käyttöön sellainen säätö, jossa annettu lahja, eläinaikana annettu lahja määriteltäisiin sen lainsäädännön mukaan, jossa maassa se lahja on elinaikana annettu. Mutta jos siis vainajättäjä tai perinnönjättäjä valitsee jonkun tiesyn, tietyn maan lainsäädännön tietämättä, miten siinä lainsäädännössä käsitellään elä, eläessä annettuja lahjoja, niin silloin se saattaa tosiaan jäädä ilmaan, mutta ehkä tuo ratkaisu voisi auttaa. Ja, vielen dank. Ö, Frau... Kiitos. Rouva Kotsopatri. Euh, niin, ymmärsin, että Esimerkiksi jos ranskalaiselle henkilölle siirretään ö, omaisuutta, joka on sijaitsee Englannissa, no tällä hetkellä sääntöjä ei ole. Ö, Ranskan oikeudessa ei oteta huomioon tällaista omaisuutta, ö, joka sijaitsisi ö, Englannissa. Sitä vastoin, jos tämä asetus hyväksyttäisiin, silloin nimenomaan tämä pysyvän asuinpaikan sääntö otettaisiin huomioon. Tietysti meidän täytyisi ottaa huomioon myös Englannin lainsäädäntö silloin, kun on kyseessä omaisuus, joka sijaitsee Englannissa. Tämä yksinkertaistaisi asioita. Toisaalta meidän pitäisi kahtalaista lainsäädäntöä soveltaa. Äh, vielen Dank. Niin, kiitos tämä lakiosakysymys, eikö se jo tänä päivänä ole ratkaistu? Siihen kaksi asiaa. Euroopan laajuisestihan lakiosa tai sen tyyppisiä vaatimuksia on eri maissa. Britanniassa ei tunneta lakiosaa, mutta tämä elatusvelvollisuus on, jota, joka on vähän samantyyppinen liittyen asunnon säilymiseen, kiinteän säilyttämiseen, joka on vähän samantyyppinen kuin lakiosa. Lakiosa yleensäkin on tämä lähin yhteys joka, joka voidaan osoittaa perintöoikeuden ja perheoikeuden välille ja tässä on perinnönjättäjän tahdolla etusija mitään poliittista, ää, ää, poliittista päätöksentekoa päätöksenteon kustannuksella. Eli siinä kysymys on se, onko lakiosa yleensäkin jätettävä pois tästä soveltamisalasta. Ja toinen kysymys jossa viitataan artiklan 22 tässä asetuksessa. Siinähän poistetaan nämä kiinteät omaisu, tämä kiinteä omaisuus, jos se kuuluu jollekin tietylle yritykselle tai jollekin perheelle jolloin siihen ei sovelleta näitä säädöksiä. Ja tässä voidaan siis tämä järjestelmä jollain tavalla myös ikään kuin kiertää. Kiitos hyvät naisten herrat. Nyt meillä on aika ihan kortilla. Haluaisin kiittää kaikkia asiantuntijoita puheenvuoroistaan. Te autoitte suuresti meitä ja haluaisin erityisesti kiittää näistä kirjallisista esityksistä. Ja jos niitä ei olisi, ja niistähän on ongelmia, jotka ovat eh, ehkä erilaisia eri maissa ja joihin pitäisi nyt löytyä ratkaisuja Joten haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että me emme tietenkään ole erillinen saari. Me tiedämme, että meillä on ongelmia ja uskon, että ne eivät lisäänny, vaan ne vähenevät. Mutta mutta kaikkia mahdollisia tapauksia, joita voi ajatella, ei voi tyydyttävästi ratkaista tällaisellakaan asetuksella, koska muuten ei saada asioita millään eteenpäin. Me tiedostamme sen, että anglosaksit tai muutkin kuin anglosaksiset, mutta myös täällä, täällä Euroopan mantereella kansainvälinen yksityisoikeus on hyvin suurelta osaltaan juuri tätä, tätä tuomio-oikeutta, tuomiovalta tai toimivaltaoikeutta. Ja EUn tuomioistuimelta odotamme myös kannanottoa. Se on varovainen